Good afternoon, Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Eiköhän aloiteta. Nyt niille, jotka eivät minua tunne, olen nimeltäni Diana Wallis, olen yksi Euroopan parlamentin varapuhemiehistä. Ensinnäkin lämpimästi tervetuloa tähän äh, parlamenttiin arktisen alueen parlamentaarikkojen yhdeksänteen konferenssiin. Äh, saanen ensin esitellä äh, puhujat, jotka täällä minun seurassani äh, täällä korokkeella istuvat tässä ensimmäisessä istunnossa. Ensinnäkin meillä on oman alamme komissaari, rouva äh, Maria Damanaki, Athan Gilindaro, Duuman ähm, apulais- tai varapuhemies Len Espesseen, Espesseen Tanskan ulkoministeriöstä arktisen neuvoston arktisen alueen neuvoston puheenjohtaja, sitten Cope Gallagher, kollegani Euroopan parlamentin alueen valtuuskunnan edustaja, myöskin sitten täällä arktisen alueen parlamentaarikko, komitean puheenjohtaja, niin kuin on herra Hannes Manninenkin, suomalainen kansanedustaja. No niin, tässäpä tämä podium on nyt esitelty. Ja pyytäisin huomioimaan, että meillä on aktiivista tulkkausta tarjolla tässä kokouksen mittaan, kuten ehkä olette jo nopeimmat huomanneetkin. Englanti, Venäjä, Ruotsi, Tanska ja Suomi tulevat täältä äh, pitkin äh, salin sivustoja sijaitsevilta sijaitsevista lasikopeista. Suomihan kaikuu korvin kanavalta 10. <clears throat> Sitten äh, tämä päätöslausumavaliokunta ja pysyvä valiokunta saavat nauttia englannin ja venäjänkielisestä tulkkauksesta. <clears throat> Mehän haluamme tämän olevan tilaisuus, johon kaikki voitte osallistua vuorovaikutteisesti. Teillä on siellä edessänne tällaiset pienet valkoiset lappuset, johon voitte ilmaista halunne, jolla voitte ilmaista halunne mahdollisesti osallistua keskusteluun. Ähm, sihteeristölle siis että näille herroille, kun täällä kävelevät, tai tässä äh, sivussa istuvalla henkilökunnalla nämä laput sitten annatte tarpeen mukaan. No niin, eipähän tässä muita käytännön järjestelyyn liittyvää asiaa sitä juurikaan oli. Aluksi äh, meillä on äh, parlamenttimme puhemieheltä Jersi Busekilta lyhyt videotervehdys. Ja äh, toivon me todellakin, että ähm, tekniikka nyt ei etä meitä pulaan. Hyvät naiset ja herrat, on suuri etuoikeuteni toivota teille tervetulleiksi tänne Euroopan parlamenttiin arktisen alueiden kansanedustajien konferenssiin. Valitettavasti en pysty olemaan paikalla itse tervehtimässä henkilökohtaisesti teitä. Mutta tämä, tähän on hyvä syy, nimittäin olen vierailulla Kanadassa, joka on itse asiassa Arktisen neuvoston jäsenmaa, ja haluaisinkin tervehtiä kanadalaisia kollegoita, jotka ovat siellä joukossanne tänään. Tämä konferenssi on erityisen tärkeä meille, koska Euroopan unionilla on tärkeä tehtävä ja osa, osa rooli arktisella alueella ja parlamentti on hyvin aktiivisesti edistänyt arktista politiikkansa viime vuosina. Ja tässä suhteessa haluaisinkin erityisesti tervehtiä apula, varapuhemiestä Diana äh, Wallisia, joka on kollegani ja ystäväni, joka on ollut aivan eturintamassa tässä taistossa. 20 vuotta sitten kylmän sodan päättyessä lähestyessä saimme tilaisuuden aloittaa uusi yhteistyön aikakausi arktisella alueella. Käyttäkäämme hyväksemme tätä tilaisuutta, lisätäksemme yhteistyötä koko sen yhteisen haastekirjon alalla, mitä meillä edessämme on. Meidän pitäisi etsiä ratkaisuja niihin uhkiin, joita ilmastonmuutos aiheuttaa, alkuperäiskansojen elämän kestävyydelle – meidän pitäisi olla vastuullisia ja pitää mielessämme yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset, kun tutkimme uusia mahdollisuuksia luonnon resurssien ja merenkulun ja kalastuksen aloilla. Meidän pitäisi edistää aina yhteistyön henkeä ja hyviä naapurisuhteita kaikilla mahdollisilla rajoilla ja rajakiistoissa. Kaikki olemme tietoisia, hyvät ystävät, siitä seikasta, että taloudet ja yhteiskunnat muodostavat merkittävän osan ympäristöhaasteista arktisella alueella tänä päivänä. Meidän ei sen takia pitäisi unohtaakaan, että meidän vastuullamme on jättää jälkeemme seuraaville sukupolville arktinen alue, joka on edelleenkin se upea alue ja kaunis alue, jolla elää, niin kuin se on tänä päivänäkin. Kaikille oikein menestyksekästä konferenssia. Kiitoksia. Kiitoksia nyt sitten puhemiehen vanaveressä on tietysti vähän haastavaa esiintyä, mutta pyrin tekemään parhaani. Mitä tulee tämän Rapaberin pohjoispuolisten alueiden hyviin naapurussuhteisiin ja rauhanomaisen eloon, se on aivan olennaisen, olen, olennaisen tärkeää. Nyt on todella miellyttävä saada tämä foorumi koolle tänne Brysseliin minä osa- osallistuin tämän alueen äh, parlamentaarikkojen ensimmäiseen äh, kokoukseen kymmenkunta vuotta sitten Suomessa, mistä alkoikin hyvinkin kiinnostava, yhä kiinnostavampi retkeni arktisille alueille. Noina aikoina en kuitenkaan äh, oikein tullut ajatelleeksi siksi, koska kokousta yleensä pidettiin no ihan oikeinkin ja asianmukaisesti jossakin napaperin pohjoispuolisilla seuduilla. Ei, niin silloin ei siis tullut mieleenikään, että, että me voisimme joskus sisännöidä sen täällä Brysselissä. Meillä tätä maisemaa nyt ei teidän iloksenne ole valitettavasti tarjota. Mutta usein parlamentaarikkona tänne tullessani olen tullut ajatelleeksi ja havainneeksi, että että on meille tarjottu tilaisuus tarkastella asioita etäältä harkitummin. Niinpä tässä mielessä näin päivien aikana toivon, että voi, sitten nautitte täysin siemauksin tarjolla olevista mahdollisuuksista täällä parlamentissa ja Brysselissä, vaikka nyt olettekin sitten alueen kotikontujenne ulkopuolella ja katsotte vähän etäämmältä sitä, mitä yhdessä voisimme tehdä. Vaikuttaisi siltä, että tähän asiaan voitaisiin lähestyä kolmelta tasolta. Ensinnäkin ö, olemme nyt voineet todeta, että pohjoiset alueet ovat myrskyn silmässä, mitä suurimmassa määrin, kun ajattelemme ilmastonvaihdosta. ja myrskyn silmähän aina Eh, kerää sitten eh, mielenkiintoa osakseen kansalaisiltamme kaikkialla. Ja eh, me haluamme kumminkin, että tämä mielenkiinto on valistunutta ja mielekästä ja suuntautuu arktisen alueen realiteetteihin. Ja tämä teema onkin varmaan eräänlaisena punaisena lankana näidenkin päivien aikana käsiteltävien, käsiteltävissä aiheissa – Kansainvälinen napaseutuvuosihan on tietysti oivallinen tilaisuus tarjota maailmalle enemmän ja täsmällisempää tietoa näistä pohjoisista seuduista. Me tarvitsemme kumminkin enemmän ja enemmän Go North-tyyppisiä projekteja, jotka sitten houkuttelevat nuorisoa muualta maailmasta arktisilla alueilla. Samoin myöskin päätöksentekijöiden ja parlamentaarikkojen rooli on tässä aivan yhtä tärkeä. Kyllä mekin tietoa ja informaatiota tarvemme tarvitsemme. Napaspiirin pohjoispuoliset alueet ovat erittäin kiinnostavia, toki, mutta vain tietty raja asti, jos emme tiedä asioista riittävän syvällisesti. Eh, hiljakkoin tehdyt, tehdyt eh, selvitykset ovat eh, sekä arktisilta alueelta ja muualta päin ovat alkaneet muotoilla, muovata omaa arktista politiikkaansa, strategiaansa, tai millä nimellä sitä kiinnostusta nyt sitten kutsuvatkaan. Ovat hyvin kiinnostuneita asiasta, erilaisia kiinni, päälle limittäisiä kiinnostuksen kohteita ja mielenkiinnon alueita tuntuu monien mielestä alueelta löytyvän kosolti. Sitten meillä tietysti on arktisten alueiden neuvosto, arktinen neuvosto, tällä hallitusten välinen elin, johon monet pyrkivät jo olemassa olevia lisäksi jäseneksi. Tekee hyvää työtä, toki. Mutta joka tapauksessa äh, niin täytyy äh, sanoa, että sen roolia pitäisi lähivuosina merkittävästi vahvistaa, mitä tulee sen poliittiseen kapasiteettiin, sen äh, resursseihin ja sen kykyyn perehtyä mm, läpikotaisemmin ja poliittisemmin esille nouseviin, nouseviin asioihin. Näin johtajat vähän saavat enemmän tietoa näistä tärkeistä asioista. Mutta meillä parlamentaarikoilla on myöskin velvollisuus ja tehtävä tässä yhteydessä. Se vaikuttaa siltä, että useinkin parlamentaarikkojen rooliksi muodostuu tällainen provosointi ehkä, tai jonkin tämmöinen pieni ärsyttäminen ja ja muurahaispesään sorkkiminen, niin että uudet ajatukset saavat enemmän helpommin sitten tuulta. Se on tämänkin foorumin yksi rooli. Tähän on koottu äh, kansalaisten ja äh, kansojen edustajia näiltä pohjoisilta seuduilta, arktisilta seuduilta, jotka edustavat niitä ihmisiä, jotka siellä asuvat ja elävät, jotka äh, päivittäisen eläntonsa maalta ja kylmiltä meriltä hankkivat. Meidän tehtävämme on äh, toimia yhteistyössä, muokataksemme äh, politiikkaa ja äh, painostaaksemme valtiovaltojamme hallituksen. Ja siinä arktisen neuvoston roolin vahvistaminen on avainasemassa. Tässä, tässä nimittäin kaivataan tätä hallituksellisuutta, hallituksen välisyyttä ja sen vahvistamista aivan erityisesti lähi, lähivuosina. Lopuksi äh, haluaisin vielä kerran todeta, että on äh, mahtava, hieno kunnia saada isännöidä tätä kokousta täällä Brysselissä tänä päivänä tai näinä päivinä. Ja näin meidänkin parlamentaarikkomme voivat tuoda oman ö, osansa, oman panoksensa parlamenttien väliseen yhteistyöhön. Kiitoksia ja oikein menestyksestä konferenssi. No, ja nyt sitten on minulla on ilo ja kunnia luovuttaa puheenvuoro kollegallini Patrick Calgarylle, joka on parlamentin asianomaisen valtuuskunnan puheenjohtaja. Kiitoksia, herra puheenjohtaja ja arvokas yleisö, jotka olette paikalla täällä. Minä olen valiokunnan edustajana, joka tekee työtä monen eh, parlamentaarikkojen monivuotisen kokouksen puolesta parlamentaarikoille. Minulla on ilo, että nyt on yhdeksäs kokous mennessä ja kiitän kollegoita siitä, että olette hyväksyneet meidän kutsumme Euroopan parlamenttiin. Eh, yhdeksäs arktisen alueen konferenssi on eh, kokoontunut muodolliselta pohjalta käsittelemään asioita, jotka Dian äh, mainitsi, jotka koskevat arktista aluetta. Ensimmäinen kokous, joka pidettiin Reykjavikissa vuonna 1993, ja joka on myös pidetty muissa arktisen alueen äh, alueella äh, Kanadassa, Venäjällä, Suomessa, Ruotsissa – ja viimeksi Alaskassa ja Yhdysvalloissa. Ja kun Euroopan parlamentti on aina näytellyt hyvin aktiivista roolia näissä kokouksissa, on erityisen suuri kunnia Euroopan parlamentilla olla tämän tapahtuman isäntänä. Parlamentti tuo kahdeksan arktisen alueen edustajaa paikalle sekä alkuperäiskansojen edustajia arktiselta alueelta. Lähi kolmen päivän aikana on tarkoitus käsitellä kolmea periaatteellista kysymystä. Kestävää elollisten voimavarojen käsittelyä arktisella alueella, yhteistyö ja tutkimus sekä IPYn perintö sekä sulava jää ja sen seuraukset. Haluaisin ihan lyhyesti viitata näihin politiikkaan tai linjauksiin, joita Euroopan unioni toteuttaa arktisella alueella. Vuonna 2008 tiedonanto Euroopan komissiosta arktisella alueella koskee monia aiheita, muun muassa ilmastonmuutosta, energiaa, kuljetusta, ympäristöä, kalastusta sekä turvallisuutta ja alkuperäiskansojen kysymystä. Globaali lämpeneminen on nopeasti muuttamassa arktista aluetta. Sulavan jään ja lumen vuoksi uusia väyliä aukeaa, tulee suurempia mahdollisuuksia myös öljyn ja kaasun löydöille. 30 prosenttia maailman kaasusta ja öljystä sanotaan löytyvän arktiselta alueelta. Euroopan unionilla on aktiivinen rooli arktisella alueella. Uskomme, että Euroopan unioni voi olla myönteinen voima ja hyödyntää eh, alueen olevia ja käsittelemään näitä välittömiä pitkän tähtäimen haasteita. Ennen kuin päätän puheenvuoron, haluaisin kiittää kaikkia näyttämän takana, jotka ovat tehneet kovasti töitä tämän tapahtuman valmistamisessa. Tämä ei vain toteudu itsestään. On ollut ihmisiä, jotka ovat tehneet töitä pitkän aikaa. Haluaisin kiittää Rob Stadia, joka on pysyvän komitean sihteeri ja Mikael Mallevek, joka parlamentista ja Siserina Dalos ja sekä parlamentin sihteeristöä. Ja haluaisin muistaa myös rooli, joka on tärkeä osa Maria Kans, ja haluaisin kiittää, että olette hyväksyneet meidän kutsut, kutsun saapua tänne. Toivotan teille menestyksekästä konferenssia hedelmällistä ja nautinnollista kolmen päivän oleskelua täällä Brysselissä. Uh, Paljon kiitoksia Patille. Ja sitten siirrymme eteenpäin. Ja vuorossa on komissaari Damanakin. Puhe hän edustaa meriasioita ja kalastusasioita. Kuuntelemme hänen esityksensä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, arvoisat arktisen alueiden kansanedustajat, Euroopan parlamentin edustajat ja hyvät naiset ja herrat. Kiittäisin aivan ensimmäiseksi kutsustanne avata nämä keskustelut täällä tänään esitykselläni. Aikaisempana parlamentaarikkona olen erityisen tyytyväinen siihen, että pääsen mukaan tänne yhdeksänteen konferenssiin tällä <clears throat> mielenkiintoisella matkalla, kuten Rovo Wallis jo mainitsi. Teidän kokouksenne on elävä todiste siitä, kuinka poliittisesti tärkeitä kysymyksiä arktiset kysymykset ovat. Sen lisäksi se on tervetullut muistutus siitä, kuinka korkeatasoista demokraattista keskustelua käydään arktisilla alueilla. Kokouksenne tänään järjestetään kovastikin arktisten alueiden ulkopuolella. Olen täysin tietoinen siitä, että kokouspaikkainen valinta ja Euroopan parlamentin kutsu on merkittävä tapahtuma. Euroopan parlamentti on todellakin arktinen peluri aivan itseoikeutetusti. Se on aivan omalaatuinen yhdistelmä historiaa, maantiedettä, taidetta ja tiedettä, jotka liittävät äh, nämä, tämän talon äh, arktiseen alueeseen. Kolme valtiota, Tanska, Ruotsi, Suomi ja Norja sijaitsevat osittain arktisella alueella. Tanska ja Tanskan osa Grönlanti on Euroopan unionin ulkopuolella, mutta se on arktinen alue itsessään ja sillä on vahvat siteet Euroopan unioniin. Sitten Islanti ja Norja ovat Euroopan talousalueen jäseniä. Ja kuten tiedämme, Kanada, USA ja Venäjä ovat strategisia kumppaneita Euroopan unionin kanssa. Euroopan politiikat ympäristöalalla ilmastonmuutoksen alalla, energia-alalla, kuljetusalalla ja kalastusalalla ovat sellaisia, että ne vaikuttavat suoraan arktisiin alueiden todellisuuteen. Joten EUlla voi olla positiivinen rooli, kuten ystäväni Pat Cope Gallagher jo mainitsi. Euroopan unionin integroitu meripolitiikka, merenkulkopolitiikka, josta itse olen vastuussa ja johdossa komission taholta tietenkin, tunnustaa sen seikan, että Kaikilla meren pohja-alueilla on omat erityispiirteensä ja me teemmekin työtä saadaksemme aikaan kaikille niistä oman räätälöidyn ratkaisunsa. Tämä on erityisen totta, kun tarkastellaan arktisia alueita. Ympäristön muutokset, jotka vaikuttavat arktista alu- jotka ovat tapahtuneet arktisella alueella, vaikuttavat kaikkiin väestöihin. Ja yksi asia on ehdottoman varmaa. Nämä muutokset ja ne mahdollisuudet, joita arktiset alueet tarjoavat, tulevat vaikuttamaan suuresti Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään, eikä niin kovinkaan kaukana tulevaisuudessa. Arktiset alueet ovat äärimmäisen haavoittuvaisia tämänhetkisille ja tuleville ilmastonmuutoksille. Ja nämä vaikutukset saavat aikaan kertausvaikutuksia takaisin kytkentöjä, joilla on maailmanlaajuisesti merkittäviä vaikutuksia. Se vaikuttaa maailmanlaajuisesti ilmastoon, ihmispopulaatioihin ja myöskin biodiversiteettiin. Maailmanlaajuinen vahva toiminta ilman, ilmastonmuutoksen ilmastonmuutosta vastaan on tärkeämpää nyt kuin koskaan. Ihmiset, kasvavat arktisella alueella, ovat olleet ensimmäisiä, jotka ovat joutuneet kantamaan nämä seuraukset ja tuntemaan ne nahoissaan. Ja sen takia EU tulee jatkossakin olemaan johtotähtenä ilmaston vastaisessa, ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Niin, että pysyisimme kahden asteen maailmanlaajuisen lämpötilan nousun kynnysarvon alapuolella. Ja sen takia meidän on tehtävä yhteistyötä vastataksemme niihin haasteisiin, joita meillä on edessämme. Vuodesta 2008 komissio on ö, muotoillut energiapolitiikkaa arktisille alueille kolmen pilarin ympärille. Ensinnäkin pyritään suojelemaan ja säilyttämään arktisia alueita. Tämä on sellainen asia, joka vaikuttaa meihin kaikkiin, eikä vähiten arktisten alueiden asukkaisiin. Toiseksi haluamme lisätä arktisen alueen hallinnointia niin, että pyrimme pohjaamaan toimintamme olemassa oleviin sopimuksiin ja järjestelyihin. Ja kolmanneksi pyrimme edistämään resurssien kestävää käyttöä siten, että noudatamme korkeimpia ympäristö- ja turvallisuusstandardeja. Tämä on aivan ehdoton prioriteetti. Kun öljyn ja kaasun etsintä jatkuu, niin, ja koska e, Meksikonlahdella on tapahtunut öljykatastrofi, olemme ymmärtäneet, kuinka haavoittuvainen e, meriekosysteemimme on. Arktisilla vesillä vastaavan kaltainen eh, onnettomuus on sitä koko luokkaa, että tuskin pystymme sitä ajattelemaan. Sen takia kaikki mannerlaataan liittyvät ja merenpohjaan liittyvät toimenpiteet täytyy suorittaa mahdollisimman turvallisella tavalla. EUn mukanaolo arktisessa tutkimuksessa ja turvallisuustutkimuksessa on äärimmäisen tärkeää ja sen takia ei olisi viisasta jättäytyä sen ulkopuolelle varmistetaan, että tällaiset onnettomuudet eivät pääse tapahtumaan arktisella alueella tai sen ulkopuolella. Meidän politiikkamme kestävällä, kestävässä resurssien hallinnassa koskee myöskin kalastusta. Nyt meille on avautumassa uusia kalastusalueita jäänsulamisen johdosta ja tämän takia tarvitaan kestäviä kalatalouden hallintamenetelmiä. Maailman suurin kalatuotteiden markkina-alue eli EU on sellainen taho, jonka on oltava jälleen eturintamassa tässä toiminnassa. Meidän ei pidä sulkea silmiämme myöskään merikuljetusalalta arktisella alueella. Tänä vuonna joulukuussa meren pinnan taso on, saamassa, on saavuttamassa 2007 vuoden jälkeen matalimman tasonsa. Ja ensimmäistä kertaa pohjois, pohjoisen reittiä on nyt käytetty Venäjän rannikkoa pitkin. Ja tällä tavalla näyttää, että kun jäästä ollaan vapautumassa tuolla alueella, niin markkinatoiminta vilkastuu alueella kaikilla jäsenvaltioilla, EUn jäsenvaltioilla äh, on maailman suurin kaupallinen kauppalaivasto. Ja suurin osa näistä tulee Euroopan unionista. Ja olen vakaasti vakuuttunut siitä, että luotettava ja rehti, reilu pääsy alueelle kansainvälisten sääntöjen mukaan täytyy olla sellaista, että siinä noudatetaan myöskin ympäristöstandardeja. Hyvät naiset ja herrat, hyvät parlamentin jäsenet, kuinka tehokkaasti me näihin haasteisiin pystymme vastaamaan riippuu paljolti siitä, kuinka halukkaasti haluamme kommunikoida ja tehdä yhteistyötä. Mitä paremmin ymmärrämme sosiaalista, taloudellista ja kulttuurista todellisuutta siellä toisella puolella, sitä tehokkaammin ja kestävämmin pystymme luomaan äh, tilanteeseen ratkaisuja. EU ja sen jäsenvaltiot ovat jo suurimpia maksajia ja osallistujia arktiseen tutkimukseen ja osallistuvat tehokkaasti ja sitoutuneesti ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Rakentakaamme tätä työtä eteenpäin yhteistyön hengessä. Arktisten alueiden parlamentaarikkojen konferenssilla on avainrooli, jotta jotta tilanne kehittyisi positiivisella tavalla eteenpäin. Me odotamme, että teidän roolinne on keskeisessä asemassa tämän asian edistämisessä, kuten Wallis mainitsi. Teillä on myös yhtä tärkeä rooli siinä, että se pyrkisi selittämään, kuinka tärkeä rooli EUlla on arktiselle alueelle. Ja haluaisin muistuttaa teitä Bruce Jacksonin sanoista. Hän on kirjailija, valokuvaaja ja elokuvaa. Ja arktisen alueen kansat enemmän kuin mitkään muut vaativat ja tarvitsevat niin monialaista yhteistyötä ja niin monia näkökantoja, että se on itse asiassa enemmänkin etu kuin taakka. Varmistetaan, että tämä käy toteen ja toivotan teille näillä sanoilla oikein menestyksekästä konferenssia. Kiitos. Thank you very much. Uh, eh, kiitoksia kovasti, eh, komission jäsen. Toivottavasti teillä on aikaa jäädä seuraamaan tätä iltapäivän keskustelua. Sitä en kuit kumminkin eh, siirrymme sitten kahteen toimintakertomukseen. Ensinnäkin Tanskan ulkoministerin puoleen ensimmäiseksi, ja tähän voi sitten raportoida näistä asioista. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvoisat parlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat, minulle on ilo ja suuri kunnia saada olla arktisen neuvottelun <clears throat> neuvoston puheenjohtajana ominaisuudessa ja puhua teille tästä, tässä konferenssissa tänään täällä Euroopan parlamentissa. Tämä lienee ensimmäinen kerta, kun tätä konferenssia pidetään arktisten alueiden, perinpohjaisten alueiden ulkopuolella <clears throat> mikä on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, millä tavalla maailman yhteisö arktisiin alueisiin yhä enemmän huomiota kiinnittää ja siellä tapahtuviin kehityskulkuihin. Muutaman hetken, muutaman hetken päästä, tässä muut, lähit minuutteina käsittelen muutamia erityispiirteitä työstäni, <clears throat> mutta sitä ennen saanen kumminkin esitellä arktisen neuvoston äh, toimintaa. Tanskan kuningaskunta, Grönlanti ja Färsaaret ottivat puheenjohtajuuden arktisessa neuvostossa Norjalta Trömsössä 29. Eh, huhtikuuta viime vuonna. Kun me vastaavasti saamme työmme valmiiksi eh, Nuukissa pidettävässä eh, ministerikokouksessa ensi vuoden tammikuussa luovutamme kapulan edelleen Ruotsille. Näin sitten kolme Pohjoismaata ovat peräkkäin pitäneet puheenjohtajan nojaa vaikka tämä, tässä ei ole mistään vihamielistä yrityskaappauksesta suinkaan kyse Pohjoismaiden toimilta, toimesta, vaan tämän ansiosta olemme Tanska, Norja ja Ruotsi siis kyenneet hyvin ja tehokkaasti koordinoimaan omia ohjelmiamme ja lisäten näin avoimuutta ja joustavuutta ja ehkä jopa tehokkaattukin. 2009-2011 vuotinen ää, vuosiin ulottuva Tanskan kaksivuotinen puheenjohtajuuskausi ää, päätettiin Tromsössä se on tietysti arktisspesifinen, mutta sillä on merkittävästi myöskin globaaleja seurauksia. Ajatellaan vaikka biodiversiteettiä, resurssien hallintaa ja sitten myöskin kansainvälisen napavuoden perinnön vaalimista haluan myöskin painottaa, niin ikään korostaisin inhimillistä ulottuvuutta ja, kansa- ja ihmisten terveyden vaalimista alueella. Sehän oli edellisen konferenssin pääteemana. Äh, Fairbanksissa, kuten muistan nämä. Samoin kuin äh, alkuperä, alkuperäiskansojen ja muiden arktisten alueen asukkaiden hyvinvoinnin parantaminen on ollut sekin tärkeää. Jos ajatellaan, äh, ajatellaan vallanjakoa neuvostossa ja sitten toisaalta taas arktisen alueen parlamentaarikkojen innostusta asiassa. Saamme käsityksen siitä, miten tärkeä tämä monen mielessä on. Tämän, tämän vuoden konferenssissa käsitellään ja meidän ohjelmimme, ohjelmimme keskeisiä seikkoja, koska jaettu tieto eri, eri toimien, toimijoiden kanssa on olennaisen tärkeää jo valmistautuessamme haasteisiin. Itse asiassa onkin ainoa tapa varmistaa kestävä kehitys arktisella alueella sen vuoksi haluaisinkin tätä tilaisuutta käyttää hyväkseni niin, että voisin vähän valottaa mm, meidän näkemyksiämme niistä aiheista, joista te täällä lähipäivät tulette puhumaan. Äh, arktisten alueen kansainvälinen ulottuvuus on muuttunut dramaattisesti viimeksi kuluvan 10-15 vuoden aikana. Vielä 96 vuonna, kun arktinen neuvosto perustettiin, kukaan eh, ei oikein nyt lotkauttanut korvaansakaan sille, mitä tällä pohjoisella pimeällä syrjäisellä kylmällä vyöhykkeellä oikein tapahtui. Tilanne on kuitenkin täysin muuttunut Maailma on kääntänyt katsensa arktisille alueille nimenomaan ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmastonmuutoksesta on näyttöä kaikkialla maailmassa lämpötilan kanssa nousujen, kuivuuskausien, tulvien tai muiden ilmastollisten seurausten muodossa. Ajatellaan vaikka Venäjän metsäpalot ja Pakistanin tulmat ovat kourin tuntava esimerkki ilmastonmuutoksesta, mutta missään ilmastonmuutos ei niin selvästi ole havaittavissa kuin arktisilla alueilla, eikä muutos ole myöskään ollut missään niin nopea kuin täällä Navaverin pohjoispuolisilla seuduilla. Siellä äh, keskilämpötila on noussut selkeästi eniten planeetallamme. Siellä äh, lähes äh, koko jäämeri, ainakin suurimmalta osaltaan, tulee vapautumaan pysyvästä jääpeitteestään tämän ansiosta sitten tässä itse, itseään kiihdyttävät mekanismit tulevat lopulta kytkeytymään laajemmaltikin globaaliin ilmastonmuutokseen. Tämä koska jää ja lumi heijastavat auringonvaloa e, merkittävästi takaisin avaruuteen ja sitä kautta sitten hidastavat ilmaston lämpenemistä maapallolla. Mutta kun se sieltä sulaa pois, niin myöskin tämä heijastusvaikutus lakkaa ja ja lämpötila saa vapaasti taas nousta. Samoin iki, iki routa häviää pikkuhiljaa, minkä ansiosta sitten maasta vapautuu paljon kaasuja pahentamaan kasvihuonekaasupäästötilannetta. Samoin koko tämä kehitys vaikuttaa alueen eläimistöön ja biodiversiteettiin. Kala jolla, jos, jonka varassa arktisen alueen väestön elinkeino mitä suurimmassa määrin on. Muuttuu tietysti samaa vauhtia kuin valtamerten virtauksetkin eh, kääntävät suuntansa. Eh, keskustelin eh, Grönlannin pääministerin kanssa hiljakkoon. Hän sanoi, että ensimmäisen kerran hän sai silakan. Silakan sai tuolta Grönlannin vesiltä. No, minun sukuni Tanskan vesillä tietysti on sillakka ja silliä pyytänyt tieti ajat. Mutta tämä kertoo meille jo kouriin tuntuvasti siitä, miten ilmastonmuutos valtamerillemme aiheuttaa. Samoin jääkarhukaan ei pysty enää metsästämään ruokaansa hylkeitä, kun hylkeet ovat enimmäkseen ja niin kuin jääkarhutkin elävät jäätiköillä, jäälautoilla, ja kun jäälautat häviävät, häviävät myöskin nämä äh, eläinlajit tietenkin. Samoin myöskin monet äh, merilinnut äh, joutuvat elämään elämänsä jäätiköillä. Ja jos jäätiköt häviävät, häviävät myöskin sitten alkuperäinen biodiversiteetti häviää. Eli arktinen, arktiset alueet ovat itse asiassa meidän tajuntamme keskiössä, kun pyrimme ymmärtämään ilmastonmuutosta. Arktisen ilma, ilmaston äh, vaikutusarviointi äh, yhdessä, niin kuin Arktinen neuvosto yhdessä tällaisen tieteellisen komitean kanssa esitteli 2004 vuonna, oli ensimmäinen kerta, kun ilmastonmuutoksesta arktisilla alueilla kerättiin tieto yksin kansiin Äh, monien äh, muiden asioiden lisäksi se painotti sitä, että miten äh, on hyvä tehdä lisää tutkimuksia ja pyrkiä ymmärtämään asiat paikan päällä paljon paremmin. Niinpä viime arktinen neuvosto teetti Grönlannin jäätiköistä selvityksen, jonka esitettiin yhdessä sitten YK asianomaisille elimille Samoin seuraavassa äh, Nuukin äh, ministerikokouksessa ensi vuoden äh, toukokuussa esitellään seuraava kattava seurantaraportti, joka puhuu lumesta, jäästä ja roudasta. 2007-2009 arktinen teemavuosi kiinnitti huomiota arktisen, arktisten alueiden ja globaalin ilmaston välisiin yhteyksiin. Nyt on välttämätöntä seurata tätä asiaa paitsi noin tieteelliseltä ja tutkimukselliselta kannalta. Meidän täytyy myöskin huolehtia siitä, että että alkuperäisväestö ja paikallisväestö tällä seudulla puhaltavat todellakin yhteen hiileen niin, että, äh, että näiden kahden vuoden aikana saavutetut tulokset eivät valu hiekkaan tai lumeen tässä tapauksessa. Äh, Sustaining Arctic Observation Networks äh, verkostojen eli sound verkoston kehittäminen on erittäin tärkeää niin, että kukin se institutionalisoimaan ja äh, keräämään keskitetysti äh, kaikki äh, alueelta kerätty tieteellinen osaaminen ja tieto. Tähän asti sitä ei ole saatu vapaasti, voinut vapaasti käyttää. Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen ja sen seurausten ymmärtäminen on välttämätöntä meille niin, että pystymme sitten reagoimaan asianmukaisesti ja järkevästi, mutta jäätä, jäätikön sulamiseen reagoiminen ei suinkaan ole näiden alueiden asukkaiden vastuulla. Päinvastoin arktisen alueen ilmastonmuutos on äh, yli, ylivoimaisesti äh, eniten ulkopuolisten toimien syytä. Arktisen alueen ilmaston muut, muuttumisesta ovat alueen ulkopuoliset enimmänkin vastuussa. Sen vuoksi tarvitsemme myöskin yhteisiä ratkaisuja ja aikaa ei ole hetkeäkään hukattavana tietenkin täytyy ottaa huomioon kaikki, kaikki kansalliset, kansainväliset ja paikalliset toimenpiteet niin, että pystyisimme arktista, arktisen alueen ympäristöä hyvin haurasta sellaista ja haavoittuvaa suojelemaan, suojelemaan mahdollisimman hyvin. Ja siihen taivataan sitovia sopimuksia ja suojatuksia. Meidän ei pidä luottaa pelkästään mielipidetutkimuksiin eikä, eikä tehdä hätää hätiköityjä päätöksiä, jotka eivät nojaa kestävään kehitykseen resursseihin. Päinvastoin silloin vaikutusalueen väestölle tulee olemaan kielteinen. Erityisesti alkuperäisväestön väestön tarpeiden on heijastuttava silloin, kun tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat heidän alu- elinkeinoonsa, elinmahdollisuuksiinsa. Tässä yhteydessä on muistettava, että siellä asuvat luottavat siihen, että että he pystyvät äh, saalistamaan näitä eläviä resursseja äh, jatkossakin. He, ja he haluavat säilyttää oikeuden käyttää näitä äh, luonnonrikkauksia ja luonnonvaroja jatkossa ovat sitten kysymyksessä parlamentaarikot, alue- tai paikallishallinnot ja kansallisjärjestöt. Heidän on muistettava aina tämä, kun he näitä päätöksiä rustaavat ja erilaisia asioita lobbaavat. Mainitsin tuossa aluksi arktisen neuvoston osalta oman puheenjohtajakautemme painotuksista, mutta koko joukko muitakin projekteja on nyt käynnistetty hiljakkoin ja, ja käsitellään tässä parhaillaankin. Haluaisin mainita tässä pari tärkeintä haasteita, jotka, me, jotka meillä on arktisessa neuvostossa edessämme tänä päivänä. Tämä, tämä, ensinnäkin tämä kysymys, itse koko neuvoston toimintakyky tarkkailijoiden rooli äh, nousi esille jo ennen meidän puheenjohtajakauttamme. Syy on selvä, koska kiinnostusalueita kohtaan voimistuu kaikkialla äh, maapallolla yhä useammat maat ja organisaatiot ja järjestöt haluavat tarkkailijoiksi. Äh, Tanska on työstänyt alusta askain, alta, alkaen tätä tarkkailija kysymystä, mutta minkä valtakunnan konsensusta ei toistaiseksi ole kyetty saavuttamaan pyrimme kuitenkin jonkinlaisen ratkaisun saamaan, koska se on mielestäni yksi tärkeimmistä, ellei tärkein neuvostoa odottava päätös lähiaikoina, jotta organisaation uskottavuus ja äh, päätöksentekokyky säilyisivät äh, jatkossakin. Me haluaisimme, että sitä avattaisiin ulkopuolisille ja haluaisimme toivottaa tervetulleeksi keskuuteemme sellaiset edustajat, jotka voivat antaa, kantaa merkittävän kortensa tähän kekoon. Tanska hallitus on äh, myöskin sitten tätä neuvostoa merkittävästi auttanut. Eh, ja toivoisimme esimerkiksi, että, että neuvosto eh, EU-neuvosto pääsisi eh, jäseneksi, jäseneksi. jos on Euroopan komissio ja Kiina esimerkiksi olisivat siellä tarkkailijana. He, niissä on paljon päätösvoimaa ja paljon painoarvoa sen työhön. Muistakaamme, että, että meillä virallinen organisaatio, sillä ei ole budjettia eikä, eikä vakituista henkilökuntaakaan. Se on vasta toistaiseksi muovannut päätöksentekoa eikä tehnyt itse päätöksiä ja on toiminut yksimielisyysperiaatteen pohjalta ja onnistunutkin saavuttamaan, saamaan aikaan koko, koko joukon hyviä tuloksia alueen asukkaiden parempien elinolosuhteiden varmistamiseksi. Mutta jos ajatellaan tätä nykyistä instituutioista puitteistoa, eh, eh, me joudumme pohtimaan tätä aiemminkin, ja tätä on jo valtiosihteeritasolla puitu, ja, ja heidän kokouksessaan toukokuussa eh, todettiin, että sitä pitäisi silloin sitten siirtää vielä korkeammalle tasolle tästä apulaisministerin tasosta valtiosihteeritasolle. Äh, tarkkailija kysymys on seuraavassa kokouksessa uskottavuudenkin nimissä jo ratkaistava. Minä äh, äh, neuvoston kollegoiden kanssa Nuukissa tulen asioista keskustelemaan, kun uusia haasteita tulee päivittäin alueen asukkaiden ratkaistavaksi. Olen kuitenkin vakuuttunut, että arktisen alueen neuvosto kykenee näihin haasteisiin vastaamaan ja ongelmat ratkaisemaan. Kiitos. Kiitos kovasti ministeri tästä kontribuutiosta. Ja eteenpäin listalla herra Hannes Manninen, joka on pysyvän parlamenttivaltuuskunnan äh, parlamenttikomitean puheenjohtaja arktisilla arktisella alueella. Olkaa hyvä, herra Manninen. Madam Chair, Minister, Commissioner. Rouva puheenjohtaja, ministeri, kollegat ja hyvät ystävät. On tosi su- todella suuri ilo pystyä puhumaan teille pysyvän komitean puheenjohtajana yhdeksännessä arktisessa parlamentaarisessa kouksessa Euroopan parlamentissa. Komitean puolesta haluan kiittää Euroopan parlamenttia konferenssin isännöinnistä – ja siitä, että tuotte meidät Brysseliin. Euroopan parlamentti on ollut arktisen alueen parlamentaarikkokonferenssin täysi jäsen. Alusta pitäen me arvostamme sitoumustanne arktisiin kysymyksiin. Olette asettaneet esimerkin muille unionin laitoksille. Minä haluaisin kiittää varapuheenjohtaja Diana Wallisia vahvasta ja pitkäaikaisesta sitoumuksesta arktisille kysymyksille ja EP-valtuuskunnan puheenjohtajalle, herra eh, Pätte Koop ja hänen eh, tiimillensä tämän konferenssin järjestämisestä. Verrattuna aikaisempiin eh, konferenssipaikkoihin Bryssel ei välttämättä ole kaikkien arktisin paikka. Ark- poliittinen asia on kuitenkin globaali asia. Politiikkaa muokataan Brysselissä nykyisin ja tulevaisuudessa vaikuttaa suuresti arktiseen alueeseen. Arktinen tiede Euroopan unionissa on johtavaa maailmassa. EU-politiikat koskevat ilmastonmuutoksia ja meret vaikuttavat myös arktisen alueen tulevaisuuteen konferenssi on hyvin ajankohtainen, koska EU on muokkaamassa arktista politiikkaansa. Rouva puheenjohtaja, kaksi pysyvän, arktisen parlamentaarikon pysyvän komitean päätehtävää on implementoida konferenssi eh, julkilausuma eh, aikaisemmasta konferenssista ja valmistella seuraavaa. Tämä on minun raporttini pysyvän komitean toiminnasta – viimeisestä arktisen parlamentin kokouksesta, joka pidettiin Fairbanksissa elokuussa vuonna 2008, jotta voitaisiin edistää Fairbanks-julkilausumaan implementointia tarvitaan tiivistä vuoropuhelua arktisen neuvoston kanssa erityisesti puheenjohtaja, puheenjohtajien kanssa on ollut olennaista. Fairbanksin kokouksen jälkeen kokous julkilausuma vietiin eteenpäin arktiselle neuvostolle ja arktisten valtioiden hallituksille, EU-komissiolle ja muille asianmukaisille toimijoille. Meillä on ollut jatkuvaa vuoropuhelua arktisen neuvoston puheenjohtajien kanssa ja muiden hallitusten edustajien kanssa kaikissa kokouksissa, siis kaikkien komitean kokousten kanssa. Aikaisempi komitean puheenjohtaja Roa Hill Martta Sulberg esitti päätelmät Fairbanksista arktis, arktiselle ministerineuvostolle kokouksessa Tromsassa huhtikuussa 2009. Se, sitä seurasi kokoukset toukokuussa ja silloin myös esiteltiin puheenjohtajuusohjelma eh, Tanskan Grönlannin Färsaarten osalta. Me olemme tyytyväisiä siitä, että kansanterveys ja elinehdot arktisilla alueilla ovat eh, ohjelmassa etusijastettu. Eh, tämän pääasia Fötansin lausumasta. Tanskan ulkoministeri ja Arktisneuvoston puheenjohtaja Leena Espesen osallistui kokouksemme Oslossa kesäkuussa ja olemme hyvin iloisia siitä, että hän raportoi eh, toiminnoista Arktiselle neuvostolle. Me kiitämme siitä, että olet vaikuttanut hyvään yhteistyöhön, jota on saatu aikaiseksi Arktisen neuvoston ja arktisten eh, parlamentaarikkojen välillä. Minä haluaisin myös kiittää Norjaa aikaisempaa eh, puheenjohtajamaata, erityisesti ulkoministeriä Juunes Garstöreä, jolla, eh, joka meillä, meidän komitean oli ilo eh, tavata Oslossa viime kesäkuussa. Minusta on erittäin tärkeää myös eh, havaita nämä korkean tason kokoukset, jotka meillä oli viime keväänä Washington DCissä, jota amerikkalaiset jäsenet isännöivät ja erityisesti senaattori Lisa Murkowski. Me tapasimme hyviä vaikutusvaltaisia senaattoreita ja kongressin jäseniä ja myös ähm, ulkoministeriön virkamiehiä ja sisäministeriön ähm, äh, sisäministeri herra Ken Salazar. Valitettavasti poliittisen tilanteen vuoksi ähm, meillä meillä on ollut yhteyksiä Yhdysvaltojen kongressiin ja me tiedämme, että vieraamme yhteydet amerikkalaisiin jäseniin ovat myös sitouttaneet arktista parlamentaarista yhteistyötä ja se säilyy voimakkaana. Kans, kanssakäynnän parlamentaarikkojen ja arktisen neuvoston välillä aikaansaa hyvää poliittista vuoropuhelua, vahvistaa oikeutusta neuvoston työlle ja varmistaa tiedonvaihdon. Me odotamme eh, tulevaa työtä eh, Ruotsin puheenjohtajakaudelle. Ulospäin suuntautuneisuus on tärkeää. Me yritämme eh, käydä vuoropuhelua muiden arktisten toimintojen kanssa. Meillä on jatkuvasti yhteyksiä arktisen yliopiston ja sen tutkijoiden kanssa ja me päivitämme viimeisimpiä, kehity, viimeisintä kehitystä esimerkiksi arktisen hallintahankkeen muodossa. Me olemme myös eri tapahtumien tieto, tiedotusaineiston esittelyssä, kuten arktisessa tapahtumassa COP15 kokouksen yhteydessä Kööpenhaminassa viime vuonna ja Arctic Frontiers tapahtumassa Tromsassa tammikuussa tänä vuonna. Rouva puheenjohtaja, pohjoisen ulottuvuuden kehittäminen Euroopan unionissa on ollut eh, valiokunnan päiväjärjestyksessä etusijaistettuna. Meidän tavoitteemme on varmistaa, että eh, politiikassa on vahva arktinen tekijä. Me osallistuimme ensimmäiseen eh, poisen ulottuvuuden parlamentaariseen foorumeen täällä Euroopan parlamentissa helmikuussa 2009 ja tarkoituksena on osallistua toiseen foorumiin Tromsassa helmikuussa ensi vuonna. Me olemme myös saaneet päivitystä ähm, kuljetuksen kehityksestä, joka koskee kuljetusta ja logistiikkaa yhdessä kokouksessamme. Komitea osallistuu keskusteluihin myös siitä, miten voisimme kehittää kumppanuutta äh, pohjoisen ulottuvuuden osalta edistämällä tämän konferenssin päätelmiä. Uusi kumppanuus kuljetusten ja logistiikan osalta on erityisen kiinnostava meille arktisina parlamentaarikkoina, koska kuljetustoiminnat arktisella alueella kehittyvät hyvin nopeasti. Hyvät konferenssin osallistujat. Aiheet, jotka on valittu tämän konferenssin käsiteltäväksi, ovat todella ajankohtaisia. Ja kestävä elollisten voimavarojen Ähm, kestävä hallinto arktisella alueella on erittäin tärkeä aihe, varsinkin kun ilmastonmuutokset ähm, antavat mahdollisuuden äh, päästä luonnonvaroihin helpommin. Yhteistyö koulutuksessa ja tutkimuksessa on tärkeää, että meidän täytyy käyttää mahdollista hyväksemme, mitä kansainvälinen polarivuosi on äh, luonut. Sulava meri avaa äh, pohja, pohjo, Pohjoisen meren, siis jäämeren, mutta tekee äh, matkustamisen maalla vaikeammaksi. Miten me voisimme ennakoida seuraukset ja miten voisimme valmistella, äh, valmistautua huomiseen arktiseen alueeseen? Meitä kaikkia kiinnostaa tämän konferenssin poliittisesti ajankohtaiset aiheet. Kiitoksia huomiostanne. Thank you so much. Uh, uh, Kiitos tästä. Nyt esityslistallamme uh, on varattu muutama minuutti mielipiteen vaihdolle näistä äsken kuulusta selonteoista. Muutama kysymys varmaan on luvassa komissaarillekin. Minulla on kolme puheenvuoropyyntöä toistaiseksi. Ensinnäkin Sinikka. Puliin. Tack, ordförande. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä aion esiintyä ruotsiksi. Minä haluaisin kuulla ministeriltä ja puheenjohtajalta muutamia henkilökohtaisia kommentteja. Äh, tässä artisten äh, konferenssin äh, tie on ollut pitkä ja kivikkoinen vuodesta 1998 Brysseliin 2010. Ja nyt kysymys kuuluu, olenko jotain oppinut tällä matkallani kokouksessa toiseen. Ainakin ympäristökysymyksistä olen, olen oppinut. Ja artisi, se on juuri tärkein asia, missä arktiset alueet vaikuttavat muuhun maailmaan ja toisinpäin erityisesti. Ja samoin alueen eh, geopoliittinen eh, painoarvo on eh, vuosien mittaan kasvanut merkittävästi. <clears throat> Ja tästä keskustelusta on oppinut ainakin sen, että tähän asti kysymyksiä on käsitelty yhteisymmärryksen hengessä ilman mitään suuria seikka- selkkauksia, mikä on tärkeää. Yhteistyö ei, ei ei pidä äh, jakaantua esimerkiksi A- ja B-joukkueisiin jossa äh, neuvostoa laajennetaan merkittävästi parlamentin ja muidenkin osapuolten äh, kiinnostus ja sitoutuneisuus on ollut merkittävän iso, ei pelkästään parlamentaarikkoja, mutta myöskin hallitusten ja muiden valtiollisten elinten. Harvoin parlamentaarikot ovat olleet näin innostuneita tutkimaan maailmaa ja sen tilaa kuin mitä on tapahtunut arktisen alueen yhteydessä. Tämä seutuhan on ja tämä yhteistyömalli on aika ainutlaatuinen maailmankin laajuisesti. Toivottavasti tätä kautta voidaan sitten saada yhä laajempi ja laveampi vuoropuhelu asiasta. Arktinen neuvosto on minulle sellainen elin, joka minun mielestäni jatkossakin on parhaiten sovelias näitä asioita puimaan. Mehän tässä arktisella alueella asumme, eikä kukaan muu. Me, jotka te osaamme ja tiedämme, miltä sen alueen arki näyttää. Olen ministerin kanssa toki yhtä mieltä siitä, että arktista, ar, arktinen, arktinen neuvosto kaipaa tomerampia, painavampia välineitä, instrumentteja, sihteeristön, ehkä, ehkä jonkun euron rahaakin voidakseen tarkemmin, paremmin toimia mutta äh, kuten mutta tärkein kysymys kuitenkin, mitä tällä elimellä on edessään, on se, että miten me aluetta hallintoi, hallinnoisimme ja niitä sen äh, voimavaroja ja luonnonvaroja ja resursseja. Ja nyt on tästä sitten laatin, laadittu asiakirja, kert, äh, kert, kertomus siitä, miten sitä voitaisiin hoitaa. Valta saa minun mielestäni pysyä arktisella neuvostolla, kunhan parlamentaarikallakin on sanavalta. Mutta äh, olen jäänyt kaipaamaan pitkän aikavälin näky- näkemystä aina vuoteen 2030 esimerkiksi, että miten me pitkällä aikavälillä äh, voisimme sitten tämän alueen tarjoamiin sekä haasteisiin että mahdollisuuksiin sitten reagoida. Miltä tämä alue näyttää 30 vuoden kuluttua esimerkiksi, tai parinkymmenenkin. Ja äh, olen jäänyt niin ikään hiukan kaipaamaan asioita ja silloin äh, on tämmöistä tiukkaa poliittista johtoa, valtionmiesmäisyyttä poliittisilta päätöksentekijöiltämme, vaan että pidetään äh, tämä todellakin kasassa tämä paketti. Sanoin, haluaisin vielä äh, arvon parlamentaarikoille sanoa, että te olette itse suurin haasta. Miten te siellä koti tanhuvilla jaksatte tätä asiaa pitää yllä ja puhalluslampulla kärventää päättäjien näistä tämän alueen asioista päivästä toiseen. Siellä ei ole kysymys pelkästään mistään luonnonvaroista eikä, eikä, eikä mistään luonnonilmiöistä, vaan se on meidän kotimme, kotiseutumme, josta nyt on kysymys. Kiitos. Thank you, Seneca, for all your commitment. No niin, te, olen tietoinen sitoutuneisuudestanne ja hyvin asialla omistanuisuudestanne. Ää, arvokas asia. Sitten pari muuta ää, puheenvuoropyyntöä tähän vielä, ja sitten voin, kollegat voivat vastata. Per Dalgaardilta, Tanskan parlamentista, on puheenvuoropyyntö. vuoropyyntö Dear colleagues. Hyvät kollegat, minä haluaisin kiittää, että kutsuitte herra Kallus Loukku Euroopan parlamentin, parlamentisen kokouksen edustajia, jota minä edustan tässä tärkeässä yhteydessä. Presidentti pyytää esittämään pahoittelunsa, ettei pystynyt osallistumaan, mutta toivon menestystä tälle konferenssille. Nimeni on Per Dalgaard ja olen Tanskan kansankirjan jäsen ja myös Euroopan neuvoston jäsen. Minusta tämä on erittäin tärkeä tapahtuma, että parlamentaarinen yleiskokous käsittelee näitä aiheita kokouksia, kun edustan maata, joka oli eh, siis ilmasto kokouksen isäntänä. Siltäkin pojalta olen hyvin iloinen, että voin käsitellä tätä asiaa tänään. Me olemme aina osallistuneet arktisen alueen parlamentaarisen kokouksen siitä syystä, että arktisen alueen suojelu ja turvaaminen on erittäin tärkeää ja myös eh, sen elollisten voimavarojen suojelu on eh, ratkaiseva ei pelkästään sen alueen maille, mutta myös muulle maailmalle. Eh, siis julki 1596 vuodelta 2006, joka koski arktista aluetta, niin erityisesti kiinnitettiin huomiota arktisen alueen erityistä ympäristöä ja korostettiin saastu, saasteiden ja ilmastonmuutoksen aiheuttamaa väärää e, biologisille voimavaroille. Neuvosto e, suositteli samasta syystä, että kansainvälinen yhteistyö on tärkeää ja korosti sitä, että on arktisen alueen luonto vaatii erityistä suojelua, jotta voitaisiin varmistaa alueen biodiversiteetti ja myös sen maan ja meren ekosysteemi. Tässä yhteydessä toivon näkeminen tänään ehdotuksia, mitä voitaisiin kehittää uutta, uusia kansainvälisiä ohjelmia, jotta voitaisiin tutkia nousevaa mer- meriveden tasoa ja myös jään vetäytymistä ja muita asioita, jotka vaikuttavat arktiseen alueeseen. Toivon, että myös Venäjän federaatio ryhtyisi kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin, kun ne kasvattavat merikuljetuksia arktisella alueella. Sitten lopuksi yleiskokous on sitä mieltä, että yhteistyö Grönlannin kanssa vaatii vahvistamista ja toivoo, että erityiset ongelmat, jotka kohdistuvat tähän alueeseen, otettaisiin huomioon tulevassa ilmastokokouksessa, joka pidetään Meksikossa tämän vuoden lopussa. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitos siitä, että olette päässeet uh, tänne tulemaan uh, Euroopan neuvoston puheenjohtajana sijaisena, joka kylläkin kävi täällä parisen viikkoa sitten muistaakseni. Ja nyt jos ähm, ähm, ähm, ministeri ja, ja herra Manninen voisivat vastata näihin kommentteihin. Kiitoksia paljon. Haluaisin nyt ottaa ensimmäisenä esille Sinkan kysymyksen. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että olen täysin samaa mieltä neljästä asiasta, jotka otitte esiin. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että että se, että varmistetaan, että yritetään ottaa mukaan kaikki mahdolliset tahot, joilla on jotakin lisättävää arktisten alueiden äh, asioihin, on hyvä asia. Ja tästä syystä Tanska on sanonut myöskin niille maille, jotka ovat hieman vastakarvaan tässä asiasta, että heidän pitäisi katsoa sitä positiivisena asiana niin, että heillä on enemmän intressejä tällä arktisella alueella kuin aikaisemmin on ollut. Mutta tietenkin Täytyy sanoa hyvin selkein sanoin, että jotta Arktik, arktinen neuvosto voisi toimia ja vahvistua, niin tärkeää olisi erityisesti, että saataisiin mukaan lisää tarkkailijajäseniä, mutta olen täysin samaa mieltä kanssani siitä, että tietenkin haluamme, että arktinen neuvosto on se paikka, jossa keskustellaan arktisista asioista poliittisella tasolla. Ja sen takia meidän täytyy olla sellaisia, että me suljemme muun maailman mukaan, me otamme sen mukaan. No mitä tulee sitten toiseen kohtaan, asiakohtaan, eli siihen, että vahvistettaisiin poliittista osa-aluetta ja erityisesti sihteeristöä, niin mielestäni meillä on todellakin sellainen tavoite, että sihteeristö ei olisi väliaikainen, vaan pysyvä sihteeristö. Ja keskustelemme Norjas, Norjan kanssa tästä juuri tällä hetkellä, koska minun mielestäni meidän täytyy jatkaa eteenpäin niin, että meistä tulee päätösten muotoilijasta päätösten tekijä. Meillä pitää olla oikeudellisesti sitova päätösvalta. Ja todellakin tavoitteenamme olisi tehdä oikeudellinen, oikeudellisesti sitova päätös meripelastusta koskeva oikeudellisesti sitova päätös. Eli tämä kattaisi kaikki meripelastusoperaatiot. Olen täysin samaa mieltä kanssanne kolmannesta kohdasta, joka koski sitä tapaa, jolla käsittelimme tai olemme käsitelleet resursseja kyseisellä alueella. Meidän täytyy käsitellä asiaa todellakin kestävällä tavalla ja sen takia keskityin siihen puheenvuorossani. Poliittista johtajuutta tarvitaan, olette aivan oikeassa. Meidän täytyy nimenomaan Tanskan kaudella vahvistaa, että apulaisministerit ovat mukana niin, että meillä on todellakin enemmän poliittista keskustelua. Ja anteeksi nyt, jos sanon näin, että ei pelkästään virkamiehet istuisi siellä ja keskustelisi asioista, vaan käytäisiin keskustelua poliittisella tasolla. Ja juuri tällaisia asioita me halusimme tuoda puheenvuorossamme täällä tänään esiin. Kiitoksia. Thank you so much. If I was being... Kiitos. Jos tässä olisi vähän kielikoskella, niin ja olisi syytä ottaa parlamentaarikotkin mukaan, jos halutaan jotain poliittista painoarvoa. Manninen, olkaa hyvä. Eh, first of all, I want to say that... Aivan ensimmäiseksi haluaisin todeta, että aina puuttuu poliittista johtajuutta maailmassa ja kussakin maassa. Se oli ihan hyvä näkemys. Mutta mikä on sitten tilanne 2030 tai 2013? Olennaiset kysymykset ovat, kuinka monta päivää merireitit tai meriväylät on auki siinä vaiheessa. Siitä on vaikea sanoa, mutta voi ennustaa. Ja toinen kysymys on, onko meillä yl- yleistä sääntelyä sille, miten näitä teitä voidaan käyttää. Ja myös minkälainen infrastruktuuri infrastruktuuri on ja myös riskit mukaan lukien. Ja mikä on arktisen neuvoston rooli? Me parlamentaarikot haluamme että äh, arktisen neuvoston roolia vahvistetaan tulevaisuudessa, koska uskomme, että se on paras järjestö tekemään tätä työtä. Ja koko äh, arktinen neuvosto, eikä pelkästään rannikkovaltiot, vaan toivomme, että kaikki eh, voisivat tehdä tätä työtä yhdessä. Kun kävimme Yhdysvaltojen senaatissa keskustelemassa neuvoston roolista, ymmärsimme, että myös Yhdysvalloissa – toivotaan, että arktisen neuvoston roolia vahvistetaan tulevaisuudessa. Mutta eivät halua budjettia virallista organisaatiota, vaan haluavat epävirallisen organisaation, joka on siis sellainen, mikä tällä hetkellä on, ja toivoisin, että nykyinen organisaatiomalli olisi myös tulevaisuudessa. Nämä ovat sen tyyppisiä kysymyksiä, että on vaikea ennustaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta meillä täytyy olla visio ja missio, mitä me haluamme tehdä. Ja se vaatii poliittista johtajuutta. Thank you very much indeed. That is all... Kiitoksia kovasti. Nyt sitten näistä ää, ää, nämä kommentit on kuultu. Minulle on nyt äh, suuri ilo ja kunnia esitellä herra Karov, Silinkarov, joka on äh, Venäjän liittovaltion Duuman äh, varapuhemies. Ja hän selostaa meille nyt kansainvälisen yhteistyön näkymiä arktisella alueella. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Valitettavasti nyt tulkit eivät kuule puhujan ääntä laisinkaan. Tarkastetaan ensin tekniset ongelmat kuntoon ja jatkamme sitten. Nyt ääni kuuluu. представители арктических регионов Архангельск, Мурманск, Якутия приветствуют участников конференции парламентариев арктического региона. Valitettavasti Suomen kopin tulkit eivät kuule lainkaan Venäjän tulkkausta. Что может minä haluaisin e- esittää tämän, e- e- nämä 17 vuotta, jotka nyt ei tule ääntä. Ehkä ongelmana on se, että Venäjän Seitsemäntoista vuoden ajan kun konferenssi on ollut käynnissä, se on osoittanut, että se on kykenevä ratkaisemaan mitä vakavampia ongelmia koskien arktista aluetta. Toivottavasti nyt puheeni kuuluu. Arktinen alue on aivan erityinen paikka tällä planeetalla. Valtameri on ehkä pienin, siis pohjoinen jäämeri, mutta se sattuu onnistuu yhdistämään ja myöskin erottamaan Venäjän, USAn, Euroopan, Skandinavian maat toisistaan päämerireitit kulkevat sitä kautta ja myöskin suuria luonnonvaroja sijaitsee. Siellä esimerkiksi hiilivetyvarastoja ja se on ainoa osa planeettaa, joka on suurimman osan vuodesta jään peittämää jossa on valtava mm, hankalat luonnonolot. Ja tällä hetkellä me näemme, että kansainvälisellä tasolla on hyvää yhteistyötä ja tukea kyseisellä alueella, kun se aikaisemmin oli konfliktien eh, kotipaikka. Parlamentaarikkoina me ymmärrämme, että yhteistyö on avain menestykseen. Aivan viime aikoina Kiirunassa keskustelimme asioista, jotka liittyvät tähän kansainväliseen polaarivuoteen. Ja nyt me kes- sitten mietimme sen tuloksia. Ja meidän toiveemme toteutuivat, koska tiedemiehemme ja logistiikka asiantuntijamme saivat erinomaisia tuloksia aikaiseksi. Tämä ei olisi ollut mahdollista, ellei, ellei ää, äh, ne maat, jotka sponsoroivat IPUta, IPYtä, olisi olleet tässä tehtävässä mukana. Ilmastohan arktisella alueella lämpenee koko ajan ja meren pinta laskee koko ajan itse asiassa 60 prosenttia entiseen verrattuna. Meidän täytyy tässä tilanteessa jatkaa intensiivistä tutkimustyötämme, jotta ymmärtäisimme, mitä arktisella alueella tapahtuu. Ja tässä mielessä uskon, että meidän pitäisikin tukea sitä ajatusta, että, että kansainvälisellä tasolla – Tarvitsemme esimerkiksi eh, maailman meteorologien tukea ja monta muunlaista tieteellistä tutkimusta. Arktisella alueella pääsemme käsiksi myöskin kansallisiin luonnonvaroihin ja resursseihin, jotka olivat aikaisemmin jäänpeitossa. Maailman poliitikotkin tästä puhuvat. Mutta ennen sitä on vältettävä jännitteitä arktisella alueella ei ole vastustajia. Arktisen alueen hallitukset osoittavat hyvää naapurihenkeä yhteistyötä, esimerkiksi Venäjän alueen sopimus, joka koskee Barentsin merta ja merenkulkua on hyvä, hyvä esimerkki. No sitten polaaritutkijoista sanoisin pari sanaa. Aivan hiljattain on onnistuttu saavuttamaan neljän kilometrin syvyys tuolla pohjoisella jäämerellä ja itse sinne Pohjoisnavalla. Ja siellä itse asiassa itse olin mukana laittamassa Venäjän lippua sinne. Se ei ollut mikään poliittinen liikku, vaan tieteellinen läpimurto. Ja olisin iloinen, jos löydätte tienne jossakin vaiheessa, jossain vaiheessa tienne tuon lipun juurelle, joka siellä meren pohjassa seisoo. Kiitoksia paljon mielenkiinnostanne. Thank you very much for that and thank you for your final... Eh, kiitoksia näistä viimeisistä kommenteista. En tiedä, oliko tämä <laughs> provokatiivinen, mutta komi- komission jäsen provosoituu vastaamaan tähän. I have a small comment on... Minulla on pieni kommentti, eh, jonka Bolin jo mainitsi, mutta minä haluaisin kuulla mitä meidän Venäjän ystävämme halusivat sanoa. Siinä minä haluaisin korostaa sitä, että Rova Bolin oli ehdottomasti oikeassa, kun hän sanoi, että kun puhumme arktisesta alueesta, meidän täytyy nähdä kokonaiskuva. Olen täysin samaa mieltä kanssasi siinä. Meidän täytyy nähdä kokonaiskuva, eh, siis tilan eh, muodossa. Minä haluaisin olla samaa mieltä kanssasi, että se mikä täytyy nähdä, täytyy nähdä koko alueen intressit, eikä yrittää jonkinnäköistä valtapeliä alue, käydä jäsenvaltioiden välillä alueella. Tämä ei ole niin helppoa, täytyy suhtautua realistisesti asioihin. Esimerkiksi olen kuullut Tanskan ministeriltä, valitettavasti hän ei ole nyt paikalla kuulemassa minua, että tämä silli, tämä pikku silli, jota kalastettiin Grönlannin vesillä. Se ei ole niin viatonta kuin voisi kuvitella, koska nyt voi syntyä kalasota Islannin Färsaaten, Grönlannin, Euroopan eh, unionin välillä, Norjan välillä, kaikkien välillä, jotka ovat kiinnostuneet kalastusta. Me, se on meidän vastuulla. Meidän vastuulla Euroopan unionissa, komissiossa ensisijaisesti, mutta kaikkien Euroopan unionin ja Euroopan komission välillä, mutta myös jäsenvaltion vastuulla Euroopan unionissa ja myös kaikkien arktisen alueen eh, rajamaiden välillä, jotta saataisiin kestävää luonnonvarojen hyödyntämistä, koska on hyvin helppoa todeta sitä täällä. Ja sitten eh, jälkeenpäin käydään sotaa suuremmista kiintiöistä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja sitten arktisen alueen eh, valtioiden välillä. Haluaisin korostaa, että olet aivan oikeassa ja toivoisin, että parlamentaarikot Eh, hyvin voimakkaasti eh, tukisivat tätä kestävää eh, luonnonvarojen hyödyntämistä alueella. Sitten tämä toinen asia, jonka haluaisin mainita, että me todellakin tarvitsemme kokonaiskuvaa, mutta ajallisesti. Siitä syystä olen kanssasi samaa mieltä, että meidän täytyy korostaa tätä seuraavaa vaihetta, jonka Venäjäkin mainisti, ja sitten seuraavaa siis vaihetta vuonna 2030. Tämä on ainoa tapa ratkaista ongelmat. Kalastussektorilla me sanomme jotakin. Herra Gallagher tietää tämän hyvin, hyvinkin siis tämän pitkän tähtäimen hallintosuunnitelman. Sitä me nimenomaan tarvitsemme. Me tarvitsemme pitkän tähtäimen hallintosuunnitelmaa, kuten me tarvitsemme myös kalakantojen osalta – ja siis eh, eh, näiden arvokalojen ja muiden kalakantojen osalta me tarvitsemme pitkän tähtämään hallintosuunnitelman eh, ja me halusimme luonnollisesti mennä Pohjanmerelle ja lippuinemme, saada lippumme lippujen lähelle, sehän olisi ihan suorastaan saavutus, mutta on tämäkin eh, kysymys, ei pelkästään lippu, mutta me tarvitsemme hyvää yhteistyötä eh, politiikallemme. Se olisi paras viesti lähettää täältä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. That... Nyt näyttäisi kello olevan sen verran, että meillä on vielä muutama minuutti aikaa ennen kuin seuraava sessio virallisesti alkaa. Vaikka teidän pitäisikin täyttää nämä pienet puheenvuoropyyntölaput, niin jos täällä on nyt parlamentaarikko, jotka haluaisivat käyttää puheenvuoron, niin nyt olisi siihen tilaisuus tämän muutaman minuutin aikana. En usko, että voisi olla totta, että kukaan ei halua puheenvuoroa. No, come on, puhukaapas nytten. No? Eikö ole puheenvuoropyyntöjä? On yksi puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Okay, thank you very much for its very important... Uh, Kiitoksia. tästä heiltä. Voisitko esittäytyä ensin? Nimeni on Liisa Jaakonsaari, olen Suomesta ja arktiselta alueelta, siis Suomen pohjoiselta alueelta. Minä haluaisin kiittää tästä hyvin eh, informatiivisesta keskustelusta ja minun kysymykseni on, voisin edustaa eh, sen Duuman edustajalle. Duoman jäsenelle. Oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus, aloite ja ajatus voisi palvella tulevaisuudessa jonkinnäköisenä puitteena poliittisille keskusteluille? Thank you, Mrs. Yakinsari. Mr. Chilingar. wish no. to respond? Да, no, спасибо. No, знаете... Paljon kiitoksia kysymyksestänne. Niin, tiedättehän, että tämä kansainvälinen polaarivuosi avattiin Venäjän aloitteesta. On varmaa, että kansainvälinen yhteistyö on mahdollista ja tämä kattojärjestö on toki aivan mahdollinen ja arktinen alue on tutkimusaluetta kansainvälisesti. Aikaisemminhan se oli suljettu alue. Kansainvälinen polaari vuosi on tehnyt mahdolliseksi napamatkailuhankkeita ja tietän, että, että esimerkiksi tämä pohjoinen reitti avattiin käyttöön. Tämä on yksi esimerkki vain kansainvälistä yhteistyöstä, joten miksi emme jatkaisi tällä alalla, miksi emme tukisi tätä uutta kansainvälisen napaseudun rappeutumisen ehkäisemisprojektia olen iloinen todetessani, että teidän lippunne sieltä löytyvät varmasti pian meidän lippumme vierestä neljän kilometrin syvyydestä meren pohjasta. Kiitoksia. Niin varmaankin sinne Euroopan unionin lippu vähintäänkin vietäisiin. No kiitoksia paljon teille kaikille osallistumisestanne tähän ensimmäiseen konferenssiosioomme. Ja nyt sitten annan puheenjohtajuuden Pat the Cope Gallagherille, joka vetää seuraavan session. Kiitoksia paljon minun puolestani. Yes. It's very nice. It's, uh... If I could have your attention, please. No niin, kiitoksia, että kuuntelette. Olemme aloittamaisillamme seuraavan osion. Saisinko kiinnitettyä huomionne tänne päin? should we have the speakers? Voisinko pyytää valtuuskuntien edustajia pidättäytymästä pitämään kokousta seisallaan, istuutukaa alas ja pyytäisin puhujat tänne puhujakorokkeelle. shut. Yeah. Ladies and gentlemen, we're about to start our... Hyvät naiset ja herrat, olemme aloittamassa tässä ensimmäistä istuntoosuuttamme, joten istuutukaa paikoillenne. Thank you. And, uh, we now commence... No niin, nyt aloitamme ensimmäisen varsinaisen istuntoosuuden. Ja koska kaikki eivät ole vielä täällä paikalla puhujat, niin pyytäisin puhujia tänne puhujakorokkeelle. Ja nyt annan sitten puheenvuoron kollegalleni, joka on Islannista, Rova Thorns, vain Jarna Dottir. Olkaa hyvä. Uh, the first speaker of... Kiitoksia. Ensimmäinen puhuja ensimmäisessä istunnossa on Irakan Falkenberg, joka on pääjohtaja ympäristöasioiden pääosastolta Euroopan komissiosta. Onko hän paikalla? Karl Falkenberg. Meiltä puuttuu siis puhuja. Jos näin on, niin Eh, sallinette, että esittelen puhujan, joka istuu vieressä, nimittäin herra Erik Landstein on eh, Norjan ulkoministeriön valtiosihteeri. Eh, pyydän teitä olemaan hieman vaiteliaampia, että kuulette herra Landsteinia. Kiitoksia herra, anteeksi rouva puheenjohtaja. On suuri ilo olla täällä paikalla, jotta keskustelemme tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä Norjan hallitukselle, jota kutsutaan eh, Pohjolan politiikkaksemme, siis eh, arktisen politiikaksi. Se on kaikkein tärkein kysymys meidän ulkopolitiikassamme. Ja me olemme todellakin iloisia siitä, kun ähm, olemme pystyneet havaitsemaan, että maailman silmät ovat auenneet ja hyvin paljon huomiota kiinnitään äh, nyt arktiseen alueeseen. Tämä on alue, jossa on hyvin paljon mahdollisuuksia, mutta myös valtavia haasteita. Ja yhteistyön tarve on erittäin äh, suuri. Norjan hallitus uskoo, että että globaalit toimijat aivan legitiimisesti ovat kiinnostuneita tästä alueesta, mutta ei pelkästään legitiimisesti kiinnostuneita, mutta heillä on myös arvokasta annettavaa tämän alueen, siis arktisen alueen kehitykselle. Koska tämä on alue, joka on erittäin haavoittuva, on, eri, on tärkeää, että toimin vastuullisesti – kaikissa toiminnoissamme tällä alueella. Ja, ja mielestäni kaikki puhujat tänä aamuna ovat korostaneet asiaa hyvällä tavalla, mutta on tärkeää, että muistutamme itseämme tästä, koska talouden potentiaali, tämän alueen voimavarat ovat niin valtavat. Ja on siitä syystä tärkeää, että hoidamme asian vastuullisella tavalla. Kun tämän olen todennut, on myös erittäin tärkeää muistuttaa siitä, että arktinen alue ei ole hallitsematon alue. Se tosiasia on, että jäätikkö vetäytyy, ei muuta sitä tosiasiaa, että tämän alue, jolla on omat sääntelynsä ja myös lainsäädäntönsä ja lainsäädäntöpuitteensa. Kaikkein tärkeimmät näistä ovat yhdistyneen kuning... Eh, anteeksi, YK ähm, merioikeussäännöt ja puitteisto. Sen lisäksi on hyvin paljon ympäristö- ja kalastussopimuksia ja myös IMO, siis kansainvälinen äh, merenkulkuorganisaatiota saatio YK on piirissä ja on myös muuta sääntelyä. Mikäli olisi mahdollista, niin toivoisin kommentin muodossa että aikaisempaan keskusteluun tänään näyttää PowerPointilla, jos se on mahdollista saada täyteen kokoon, niin ihmisten olisi helpompi nähdä se. Voisiko joku auttaa kollegani tässä? Otin nämä kartat mukaan, jotta voisin näyttää teille, miten paljon on tapahtunut viime vuosien aikana. Tämä kartta on vuodelta 2005 ja toivon, että näette, että on tämmöisiä pisteviivoja. Nämä osoittavat raja kysymyksiä, joita ei vuonna 2005 voitu ratkaista. Niitä pitkälti kunnioitettiin, mutta niitä ei varsinaisesti ratkaistu. Ja vuonna 2006, jos voisit näyttää seuraavan kalvon, saimme sopimuksen Tanskan ja Grönan itsehallintoalueen kanssa. Manner ähm, Manner-alustan osalta ja myös huippuvuorten ja Fääsaarten kanssa. Ja aivan samasta asiasta Fääsaarten osalta 2000 meripeninkulman päässä, päästä Fääsaarten kanssa ja sitten vuonna 2007 sovimme sopimuksen Venäjän kanssa Barangin vuonolla. Se ei ole kovinkaan pitkä kaistale, mutta se oli erittäin tärkeä tapaus, siis testitapaus, joka koski siis ratifiointia eh, Norjan parlamentissa, siis Norjan eh, suurkäräjillä ja Venäjän duumassa. Me sovimme siis tästä pienestä eh, alueesta ja sitten vihdoin huhtikuussa vuonna 2010, jos saisin viimeisen kuvan, sovimme Eh, Näytän tämän vain lyhyesti, että ehdimme vielä keskustella. Sovimme Venäjän kanssa eh, tästä Barentsin meren ja eh, jäämeren, siis pohjoisen jäämeren osalta suuresta alueesta. Tämä kartta on siis muuttunut hyvin paljon vuodesta 2005. On todettava, että eivät kaikki nämä näitä prosesseja ole vielä saatu täysin päätökseen, mutta tämä kuitenkin kuvaa merellä olevaa prosessia, ei pelkästään eh, suhteessa Norjaan, mutta yleisesti ottaen, koska kansainvälisen lainsäädännön ja olemassa olevien periaatteiden pohjalta pystymme määrittelemään, eh, miten eh, toimintamme pitäisi organisoida tällä alueella. On tärkeää, että teemme vielä kovemmin töitä, jotta voisimme määritellä ja keittää eteenpäin – olemassa olevia eh, lainsäädäntörakenteita. Tämä, minkä näytin Norjan osalta, on yksi tapa toimia, mutta toinen aloite, joka on meneillään parhaillaan, on IMOn piirissä toteutettava työ, jossa me yritämme eh, vuoteen 2012-2013 mennessä saada polaarikoodeksin aikaiseksi, joka asettaa uusia vaatimuksia aluksille, siis fyysisiä vaatimuksia, mutta myös vaatimuksia sille, miten alusten pitäisi toimia turvallisemmalla tavalla näillä vesillä. On erittäin tärkeää vahvistaa yhteistyötä tietyillä alueilla. Leene Espersen puhui työstä, jota toteutetaan tutkimus- ja pelastustoimen piirissä. Ja olemme hyvin iloisia siitä, että Tanskan puheenjohtaja maa vie asiaa eteenpäin johdonmukaisella tavalla. Ja meillä on konferenssi aiheesta toukokuussa ja viimeinen osa asioista, joita Roa Bulin mainitsi ja muutkin ottivat esille, koskea arktisen neuvoston kehittämistä tehokkaaksi välineeksi poliittiselle vuoropuhelle, jotta voitaisiin varmistaa, että tämä vuoropuoli on mahdollisimman laajaa ja että varmistettaisiin, että osallistuisimme myös muihin foorumeihin. Ja siitä syystä siis tämä on tärkeää, siitä syystä on iloinen, että Norja on kutsuttu tänne, jotta voimme keskustella, miten pääsisimme asioissa eteenpäin yhdessä teidän kanssanne. Arktisen neuvoston osalta on erittäin tärkeää, että tämä on ainoa todella sirkumpolaarinen mm, järjestö. Ja me olemme hyvin iloisia siitä, että Kööpenhaminan kokouksessa valtio sihteeritasolla viime keväänä so- pystymme sopimaan, miten voisimme viedä eteenpäin ihan täsmällisesti näitä asioita, joita tänään on otettu esille. Ensinnäkin, että saataisiin pysyvä sihteeristö aikaiseksi – me kes, olemme keskustelleet, pitäisikö saada budjetti, sille edes pieni budjetti asialle, ja tätä asiaa tullaan käsittelemään tulevana vuonna. Norjan osalta on tärkeää varmistaa, että noudatamme kestävän kehityksen periaatetta ja että varmistamme, että meillä on pitkä tähtäimen luonnonvarojen säilyttämistä ja suojelua. Tämä on myös tärkeää, että saadaan kunnon tieteellistä tietoa ekosysteemistä ja että siltä pohjalta lähestytään näitä asioita. Nämä ovat periaatteet, joita pitäisi yleisestikin sovi, soveltaa, kun laadimme politiikkaa siitä, miten hallinnoimme yhteiskuntia, mutta se on erityisen tärkeää tällä alueella, koska se on niin ratkaisevaa. Perusperiaatteiden pitäisi olla samoja, mutta tapa, miten tämä vaikuttaa politiikan muotoutumiselle, on erilaista, koska olosuhteet aivan pohjoisessa ovat erilaiset. Sitten haluaisin vielä kiinnittää huomiota ne me voisimme oikeastaan jakaa tämän. Meillä on uusiutuvia ja ei-uusiutuvia tai uusiutumattomia luonnonvaroja. Kaikkein tärkeimmän uusiutuvat luonnonvarat ovat kalastus, siis arktiset vedet ovat suurimmat kalastusalueet maailmassa. Me olemme hyvin ylpeitä siitä tavasta, jolla me olemme Norjassa pystyneet yhdessä hyvien naapurittamme, erityisesti Venäjän kanssa – huolehtimaan kalakannostamme. Ja siis erityisesti tämän kalan, kalojen Rolls Royce, eli tämän arktinen turska on erittäin tärkeää. Haluaisin näyttää tämän toisella kalvolla. En ole valitettavasti onnistunut kääntämään. Ai anteeksi, olemme onnistuneet kääntämään tämän englanniksi. Näette nämä punaiset viivat, josta näette Norjan kalatuotannon ja yle, yleinen, ylempi punainen on kalaviljely mukaan lukien, mutta nämä ovat nousemassa, nämä punaiset viivat. Ja verrattuna EUn kokonaislukuihin ja kokonaiskalatuotantoon, niitä edustan nämä kaksi ylempää viivaa. Ja nämä viivat tai käyrät ovat laskeneet huomattavasti. Ja tähän ovat vaikuttaneet ympäristön muutokset, ympäristötekijät, mutta ennen kaikkea nämä johtuvat siitä, että erilaista politiikkaa on noudatettu. On erittäin tärkeää, että kehitämme vahvempaa yhteistyötä ja tehokkaampaa kalastuspolitiikkaa, jotta voisimme hyödyntää resursseja tulevaisuudessa. Koska täällä on tänään paikalla niin paljon parlamentaarikkoja, on mielestäni erittäin tärkeää muistuttaa tästä on myös tärkeää tehdä myös töitä kansallisiin hallituksiin nähden. Mutta EUn kalastuspolitiikan osalta toivoisimme, että näissä, nämä uudet politiikat, joita on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2013, pitäisivät sisällänsä kalan pois niin kuin Norjassa on, tehokkaita kala, kala-alusten Eh, eh, hallintoa ja sitten tehokkaita toimenpiteitä, joilla voitaisiin suojata näitä pien, eh, pienimuotoista kalastusta. Siirtykäämme pääviestiin tämän päivän osalta, ja se on ehm, sektori lähestymistavan inspiroivana kalastusosalta on tärkeää olla ajattelematta vain yhtä sektoria kerrallaan. On tärkeää hyödyntää arktisen alueen resursseja hyvällä tavalla. Ja se edellyttää sitä, että meidän täytyy nähdä nämä eri sektorit integroituna tai siis kokonaisuutena, koska meillä on mineraaleja, meillä on petroliresursseja, meillä on luonnollisesti kuljetussektoria, matkailuteollisuus ja alkuperäiskansojen edut. Jos vain mainitsisin joitakin avainnäkemyksiä, jotka tässä tulevat kyseeseen. Ja jos käsitellään vain yhtä asiaa kerrallaan, niin se ei ole riittävää, koska se, mitä tehdään yhdellä alueella, vaikuttaa e, toisiin alueisiin. Jos halutaan tehokkaasti, tehostaa tai saada aikaiseksi tehokkaampia politiikkaa, niin Norjassa esimerkiksi tehty töitä integroitujen hallintosuunnitelmien muodossa. Keskustelimme siitä viimeisessä arktisen neuvoston kokouksessa, siis valtiosihteereiden kokouksessa, ja minun suureksi ilokseni siitä oltiin todella kiinnostuneita myös muissa maissa kehittää vuoropuhelua, jonka pohjalta pystyisimme kehittämään – puitteistoa spesifisemmin. Tässä roolissa vetoaisin taas amerikkalaisiin parlamentaarikkoihin, jos, jotta kiinnitettäisiin enemmän huomiota holistiseen ekojärjestelmään perustuvaan integroituun lähestymistapaan. Se on ratkaisevan tärkeää. että Meidän täytyy soveltaa varovaisuusperiaatetta jonka, ja että perustamme toimintamme tiede, tiedepohjalle ja tiede, tieteen antamiin tosiasioihin, mutta kun meillä on parhaat tieteen, tieteen luomat tulokset, niin ne ei pidä nähdä arktista sellaisena vaan, että alueena, jota ei käytä pelkästään ihmisten, niiden ihmisten hyväksi, jotka asuvat arktisella alueella, vaan myös hyödyttämään koko ihmiskuntaa. Resurssit tällä alueella, jos ne hallinnoidaan hyvällä tavalla, ovat äärettömän suuria ja meidän yhteisellä vastuullamme on hyödyntää näitä resursseja hyvällä tavalla ja Norjan hallitus tekee millään yhteistyötä Yhdysvaltojen parlamentaarikkojen, komission ja muiden e, eri hallitusten kanssa, jotta voitaisiin yhteistyötä edistää eteenpäin. We thank Erik Landstein from the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Kiitoksia tästä Norjan esityksestä tässä ensimmäisen session aluksi ja toivotan nyt sitten tervetulleeksi Karl Falkenbergin, joka on Euroopan komission edustaja ja ympäristöasioiden pääosastosta sen johtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much. Um, Kiitoksia kovasti yhteispuheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, äh, hyvät parlamentaarikot. On ilo olla täällä äh, kertomassa mm, ja puimassa arktisen alueen ongelmia ja erityisesti siltä kantilta, miten Euroopan unioni tähän, tätä aluetta tarkastelee. Äh, eli mukava, mukava saada nyt kuulla Erik Landsteinia ennen kuin äh, aloitan oman puheenvuoroni. Ja voinkin heti alkuun ja todeta, että monet niistä tavoista, joilla tätä aluetta ja sen äh, erityistä potentiaalia tarkastelemme, ovat hyvin yhdenmukaiset. Päällekkäisyyksiä on varsin paljon havaittavissa välillämme. Euroopan unioni kehittyy kehittää ja muokkaa pikkuhiljaa omaa paperin äh, pohjoisten alueiden politiikkaansa. Ja ää, äh, sillä se, ää, äh, näitä asioita ää, pohtii huolellisesti ja tarkoin. Ymmärrämme, ja, että arktisella alueella asujat ja, ja sen oma kantaväestö on tietenkin vastuussa siitä – miten he haluavat oman alueensa luonnonvaroja käyttää. Kuten kaikki maat väittävät ja vaativat oikeutetusti. Mutta arktisen alueen väestön pitää itse ensinnäkin saada päättää omasta roolistaan – mutta sitten taas toisaalta meidän pitää muistaa kaikki ristikytkökset, jotka, äh, joihin äsken viittasitte. Kaikki se, mitä arktisella vyöhykkeellä tapahtuu, vaikuttaa siihen, mitä koko Euroopan unionissa tapahtuu. E-, e-, ilmastonmuutos on äh, kaikkien kielen päällä kaiken aikaa, että sen vaikutuksia ja heijastumia ei enää tarvitse toistaa. Eikä sitä, mitä voisi tapahtua, jos, jos manneriä entisestään jatkaa sulamistaan. Tämä on yksi näistä esimerkkeistä. Olemme varsin perillä myöskin siitä, että se mitä me täällä Euroopan mantereella teemme, heijastaa, heijastuu arktisen alueen väestön elämää. Kaikki olemme perillä siitä, että, että täällä pitkän välin muutokset ovat realiteetteja ja kemikaalien käyttö ei, ei rajoitu sinne, missä niitä käytetään. Tiede on osoittanut, että päinvastoin vastoin me olemme törmänneet moniin saasteisiin arktisen alueen väestössä niissäkin henkilöissä, jotka eivät ole ikinä olleet lähelläkään näitä varsinaisia saasteiden lähteitä. Tämä osoittaa sen, että, että, että aina kun politiikkaa tehdään, meidän pitää muistaa toimia tasapainoisesti. Me aina kuvittelemme voivamme toimia yhteistyössä kolmelta pohjalta. Ensinnäkin meidän pitää vahvistaa osaamistamme ja tietopohjaamme. Meidän tulee perustaa ratkaisumme tosiasioille – niille tiedolle, tiedolle siitä, mitä seurauksia päätöksistämme on. Tähän tarvitaan tiedettä. Meidän on irtauduttava yksinkertaisista ennaltaehkäisevistä varovaisuusperiaatteista. Kun emme kerran tiedä, mitä seurauksia tällä on, niin, niin ei kannata tehdä sitten mitään. Ja tämän tiedon kerääminen ja, ja sen keruuhon työn tehostaminen – on hyvin korkealla meidän agendallamme. Arktinen tutkimus on saanut hiekkoin yli 200 miljoonaa euroa rahoitusta sen lisäksi, mitä kukin jäsenmaa tämän tyyppiselle tutkimukselle varoja suuntaa ja ohjaa. Sen vuoksi tämä yhte, yhte, yhte, tällä yhteisellä tutkimuksella pyritään osoittamaan nämä kytkökset ja oivaltamaan, miten kannattaisi nyt sitten toimia, jotta toimittaisiin kaikkien etujen mukaisesti. Euroopan ympäristövirasto Check and Clade tuonempana on kuulemma pääsemässä ääneen niin ikään, mutta tämä ympäristövirasto on niin ikään kiinnittämässä huomattavasti huomiota näihin seikkoihin. Niin, ja sitten tämä toinen pilari, johon, no, johon nojaudumme ja jota meidän pitää entisestään vahvistaa kanssakäymisessämme, <clears throat> on se, että, että nämä lähes kaikki arktiset partnerit ovat aktiivisesti mukana näissä keskusteluissa. Ja ja, ja olemme mieluusti mukana arktisen neuvoston ja monien muiden vastaavien instituutioiden ja organisaatioiden työssä. Tämä on meistä erittäin hyvä tapa edistää, vahvistaa yhteistyötä, työtämme ja parantaa, helpottaa meitä ymmärtämään molemmin puolin toinen toistamme ongelmia koska monet eh, näistä eh, asioista ovat globaaleja luonteeltaan, edellyttävät myöskin sitten kansainvälistä käsittelyä. Sen vuoksi on tärkeää, että Euroopan unioni yhtäältä arktisen alueen jäsenvaltiot eh, toisaalta koordinoivat yhteistyötään ja työtään eri kansainvälisillä foorumeilla niin, että, että asianomaiset asukkaat sitten saavat tästä yhteistyöstä mahdollisimman suuren hyödyn. Olen äh, kuullut äh, viittauksia kalastuspolitiikkaan ja, ja näyttää olevan aika mahdotonta puhua artista alueesta puhumatta kalastuksesta. <clears throat> Puhun tässä oman pääosastoni nimissä tietenkin täällä, joka on ympäristöstä vastuussa. Mutta meillähän on hyvin läheiset ja laajat keskustelut Mare pääosaston kanssa. Euroopan unioni on varsin tietoinen tästä kalvosta, jonka äsken juuri Erik meille näytit. Me olemme varsin tietoisia siitä, että, että maailman kalakanta on ryöstä, kalastettu, paitsi näillä arktisilla alueilla, myös muualla koko maapallolla. Olemme tuskallisen äh, tietoisia myös siitä, että, että tänään voimme, tänä päivänä voimme kalastaa vähemmän äh, tästä, tätä, tästä, tätä luonnonvaraa kuin mitä voisimme tänään tehdä, jos eilen olisimme käyttäytyneet vähän maltillisemmin. Näin tämä ajattelu muodostaa tämän uusiutuvan luonnonvaran, näiden luonnon, uusiutuvien luonnonvarojen hallinnan peruskiven. Meidän täytyy vedota kalastusjärjestö, kalastajien etujärjestöihin. Meidän pitää omaa politiikan ja päätöksentekoamme siirtää yhä enemmän tieteelliseen, tieteellisemmälle pohjalle, koska muussa tapauksessa kaikki joudumme näistä seurauksista kärsimään. Me olemme sitoutuneet ja päättäväisenä toteuttamassa tätä ja kalastuspääosaston äh, mm, pääjohtaja, joka, joka äh, teki, teki, teki, työ, teki työnsä hyvin, koska hän, hän, hän, hän halu, halusi kalastaa kalat ihmisten ruokapöytään. Täm, nyt sitten tämä DG Mare hoitaa tätä työtään sarkaansa vähän väljemmin ja, ja vastuullisemmin. Sama lähestymistapa ö, koskee sitten myöskin uusiutumattomia luonnonvaroja – Meidän täytyy olla perillä siitä, että varoja on, varantoja on kaasua, kaasua ja öljyä. Tällä seudulla on runsaat, runsain mitoin ja planeetta janoaa energia, energiaa eri lähteistä. Mutta mutta ajatellen äh, äh, kehityksen kestävyyttä, se on aina pidettävä mielessä. Ja samalla on aina muistettava Meksikonlahden onnettomuus ja sen dramaattiset seuraukset. Ja meidän pääosastamme äh, varsin tarkoin lähtenyt miettimään niitä johtopäätöksiä, mitä meidän pitäisi tästä tehdä. Miksi ja miten näitä onnettomuuksia tapahtuu? Siinä ensinnäkin pitää vastuu, vastuut määritellä selkeästi niin, että sitten myöskin mahdollisen sotku siivotaan muita mukinoita. Kaiken kaikkiaan meidän on oltava varhaisemmin liikkeellä. Meidän täytyy auktorisoida, antaa siis lupa määrätietoisille toimenpiteille – vaikeissa olosuhteissa. Meillä pitää olla selkeä käsitys siitä, mitä onnettomuustilanteessa pitää tehdä. Jos me voimme jotain tästä Meksikon lahden tragediasta oppia, on se, että ei riitä pelkästään se, että, että, että, että sinne saadaan asennetuksi josta sitten öljyä alkaa pulputa, vaan meidän pitää yhtä lailla olla varuillamme mahdollisen onnettomuuden varalta, koska onnettomuuksia ja tapaturmia aina sattuu ja myöskin sitten miettiä sitä ympäristöä, missä äh, tätä työtä tekee. Meillä olisi ollut ja on teknologiaa tarjolla äh, Meksiko, äh, matalampien vesien onnettomuuksien ehkäisemisessä. Mutta sitten kun mennään yli kilometrin syvyyksiin, tilanne, tilanne muuttuu, ympäristö muuttuu, teknologia muuttuu, sitä on, se on mukautettava. E- eikä silloin on myöhäistä lähteä sitten miettimään, että, että minkälaista teknologiaa meillä nyt onkaan käytettävissä, kun onnettomuus on tapahtunut. Ja sitä paitsi, jos ajatellaan tätä arktista seutua, siellä on, se on, senhän luonto on huomattavasti ärhäkämpi ja meidän pitää olla silloin valmiit, valmiit hoitamaan mahdollinen onnettomuustilanne hyvin ja tehokkaasti. Muussa tapauksessa voi käydä kovin kovin kalliiksi koko planeettamme ympäristölle. En paljon enempää yksityiskohtia halua tässä tuoda esille. Kalastushan nyt tuntuu olevan tapetilla ja kaikkien mielessä. Haluan painostaa sitä, että me arvostimme mahdollisuutta tehdä yhteistyötä valaanpyyntiasiassa, kansainvälisen valaanpyyntikomission taannoisessa tapaamisessa. Ja, ja siellähän onnistuimme saamaan läpi äh, kantamme, kannan, jossa ää, äh, muutamia ää, äh, lahtivalaita vielä ää, varattiin perinteiseen metsästykseen. Ja ajatellen paikallisen väestön perinteitä ja ole, ole, olemassaolon edellytyksiä. Tällöin siis tällainen perinteellinen pito, toimet voivat olla sopu, sopusoinnussa yleis, yleisen lajien suojelun kannalta. Koska muutkaan kalakannat eivät niin hyvin pärjää. että Muutama ryhävalas sitten voidaan uhrata tradition alttarille. Hyvään alkuun on siis päästy ja ö, odotan yhteistyön jatkuvan yhtä hedelmällisenä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Falkenberg. Kiitoksia paljon, herra Falkenberg. Nyt kutsun Sofia Rossenin tänne puhumaan Tanskan parlamentin äh, Grönlandin, Grönlannin edustajana ja hän puhuu meille eloperäisten luonnonvarojen kestävästä käytöstä. Kiitoksia paljon ja puhun tämän tanskaksi. Minä haluaisin ensinnäkin kiittää, koska minä olen saanut tehtäväksi raportoida arktisen alueen erollisten luonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä. Tämä on tärkeä aihe, joka koskee koko arktista aluetta. Haluaisin rajoittaa raportin, joka kes- koskee palautteen ja hylkeiden kestävää pyyntiä arktisella alueella. Olin rajoittanut sen tähän, koska se on elintärkeää arktisella alueella ja se on myös eh, kiinnittänyt hyvin paljon kansainvälistä huomiota. Raportissa on lähtenyt siihen YK eh, eh, komitean raporttiin kansan oikeuksista, että kansalta ei saa koskaan poistaa olemassaolo-oikeuksiansa. Ja sen lisäksi on korostanut hyvin paljon kestävyysperiaatetta. Arktisella alueella olemme pyytäneet merinisäkkäitä monta tuhatta vuotta. Me pyydämme edelleenkin merinisäkkäitä ja jos me jatkossakin haluamme pitää kiinni tästä mahdollisuudesta, että teemme tätä kestävän pyynnin periaatteesta, niin arktisella alueella on hyvin suuria haasteita edessänsä. Ensinnäkin on ilmastonmuutoksia, jotka tarjoavat hyvin paljon uusia mahdollisuuksia tullessansa, mutta se aiheuttaa myös potentiaalisia vaaroja. Ja se on otettava vakavasti ja käsiteltävä vastuullisella tavalla kiinnostus arktiseen on muuttumassa. Me emme enää alue kaukana tuntemattomassa kolkassa. Me alumme alueella, joka lähikymmenien vuosien aikana voi muodostua maailman eh, eh, keskustaksi, koska meillä on uusia raaka-aineita ja meille tulee uudet kuljetusmahdollisuudet. Kun arktinen kiinnostus kasvaa, niin ristiriidatkin voivat syntyä. Ja siitä syystä arktiset parlamentaarikot ovat tärkeitä, jos halutaan varmistaa arktisen alueen jatkuva kehitys. On erittäin tärkeää kehittää tai vaihtaa näkemyksiä ja ideoita, eikä pelkästään yhdessä toteuttaa konkreettisia toimenpiteitä, joiden pitäisi edistää arktisen alueen yhteistyötä. Olen raportissani korostanut yhteistyötä, joka on välttämätön tie kestävään luonnonvarojen hyödyntämiseen arktisella alueella. Olen sitä mieltä, että meidän pitäisi keskittyä yhteistyössä meidän neljään kenttään. tutkimuksen ja tietoon, koulutukseen, hallintoon ja valvontaan sekä tiedon välittämiseen. tutkimus ja tieto on olennaisesti kestävälle pyynille. On tärkeää tuntea eläinten elinehdot, määrät ja levinneisyys. Tällä hetkellä tutkitaan melkoisesti meri, merinisäkkäitä arktisella alueella, mutta tässä on kyse laajasta alueesta ja erittäin suuresta ja vaikeasti kuljettavasta meri alueesta. Nykyisin resurssien ei ole mahdollista saada riittävästi tietoa, jotta voitaisiin arvioida eh, eh, kaikkien merinisäkäslajien eh, tilannetta. Siitä syystä olen ehdottanut, että tutkimusta tuettaisiin taloudellisesti muun muassa lisäämässä PHD-stipendiaattien määrää. Paikallisen tiedon mukaan ottaminen on erittäin tärkeä ulottuvuus, kun halutaan vahvistaa tietoa arktisen alueen merinisäkkäistä. Paikalliset pyytäjät se tarkkailevat elämiä ja liikkuvat alueella, jossa nämä ovat. He seuraavat myös muutoksia eläinten liikkumiskaavoissa, elinehdollisessa ja terveystilassa tiedon jakaminen pyytäjien ja tutkijoiden välillä on välttämätöntä ja siitä syystä on erittäin tärkeää, että tutkijat ja pyytäjät eh, kehotetaan tekemään töitä eh, merinisäkkäiden kestävän hallinnon eh, tiimolta. Toinen tärkeä alue raportissani on koulutus. Koulutus on tärkeää, jotta saadaan tietoa. Tarvitaan koulutusta esimerkiksi tietoaineessa, kuten biologiassa, mutta myös käsityöläisaloissa. Haluaisin mainita juuri hiljattain perustetun koulun, nimittäin kalastus- ja pyyntikoulun, joka on Umanakissa, Pohjois-Grönlannissa. Koulu kouluttaa eh, kalastajia ja pyytäjiä, yrittää tehdä siitä ammattimaisen eh, alan ja eh, levitään tietoa kiintiöistä huumaaneista, tappomenetelmistä ja pyyntirajoituksista. Tämän tyyppinen koulutus vahvistaa kestävää pyyntiä ja kalastusta. Omanakissa oleva kalastus ja pyyntikoulu on vielä uusia siitä syystä emme pysty kertomaan koulutuksen tuloksista vielä, mutta seuraan suurella kiinnostuksella koulu, koulun kehitystä tulevina vuosina. Olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksista vastaavista koulutuksista muissa arktisissa maissa ja ehdottaisi yhteistyötä näiden koulutusten välillä. Kolmas alue, jota olen korostanut eh, raportissa, on hallinto ja valvonta. Hallinto ja valvonta ovat välttämättömiä, jos me haluamme varmistaa kestävän pyynnin arktisella alueella. Tällä hetkellä on lukuisia hallintoelimiä ja hallintosopimuksia arktisella alueella. Haluaisin korostaa eh, Pohjois-Atlantin eh, merinisäkäs komitea, joka lyhennetään NAMKOksi. Se on hyvä esimerkki. Yhteistyö neljän Pohjois-Atlantin maan, Norjan, Islannin, Färsaaren ja Grönlannin välillä. Olen samaa mieltä Färsaarten ulkoministeri Jörgen Niklasenin kanssa, joka NAMKon viimeisessä vuosikokouksessa pidettiin Färsaarilla, korosti yhteistyön perusteita. Kalastus ja pyytäjä kansat pois Atlantilla jakavat keskenään monia käytännön kokemuksia ja haasteita ja ovat yksimielisiä perusperiaatteista yhteistyön osalta mm, valaitten ja hylkeiden säilyttämisestä ja hallinnosta. Haluaisin kuulla samalla, miten yhteistyö kansainvälisen valanpyyntikomitean toimii vähemmän hyvin. On aivan liian paljon keskenään ristiriitaisia käsityksiä ja intressejä. Se estää hedonaisen yhteistyön. Ehdotukseni pohjalta, että saataisiin aikaan seksi yhteistä toimintaa arktisella alueella elävien luonnonvarien hallinnosta perustui yhteiseen tavoitteeseen ja kiinnostukseen, jonka lähtökohtana arktisten maiden todellisuus. Viimeinen alue, jota olen korostanut raportissanne, on tiedon välittäminen. Maailman eh, hyvä ja rakentava työ kestävästä arktisesta alueesta on sama tekevää, jos ei loppumaailma sitä näe. Arktiset eh, hylkien ja valanpyytimaat ovat jatkuvasti eläinsuojelujärjestöjen hyökkäyksen kohteena. Me olemme jatkuvasti, toistuvasti joutuneet toteamaan, että meitä vastassa on vahvat voimat. Kaikki työ kestävästä toiminnasta romuttuu, kun esimerkiksi EU-parlamentti kieltää hyljetuotteiden tuonnin. Kuluttaja ja parlamenttijäsenet eivät ilmeisesti näe mitään eroa eläinsuojelujärjestöjen vanhentuneen ja vinoutuneen käsityksen siitä, miten käy hylkeitä pyydetään. On ilahduttavaa, että kielto on siirretty, kunnes EU-tuomioistuin on tutkinut laillisuuden ja me odotamme kiinnostuksella ratkaisua. Kohtuuttomasta huolimatta olemme sitä mieltä, että vuoropuhelu yhteistyö on tie eteenpäin. Poliittisessa ryhmässä, siis Pohjois-Atlantin ryhmässä, Tanskan kansankäräjillä, me olemme suunnittelemassa konferenssia parhaillamme. Siinä, siinä kutsutaan ympäristö- ja eläinsuojelujärjestöjä muun muassa keskustelmaan luonnon e, elollisten resurssien kestävää e, käyttöä. Voin vain kehottaa muita tekemään vastaavia aloitteita ja käymään vuoropuhelua e, kestävästä elollisten luonnonvarojen käytöstä arktisella alueella. Lopuksi haluaisin aivan lyhyesti liittää huomautuksen ajankohtaisiin tapahtumiin Grönlannissa – Grönlannissa tällä hetkellä porataan, siis tehdään koeporauksia öljystä. Haluaisin varmistaa kaikille, että mahdollinen öljyporaus Grönlannissa tulee tapahtumaan korkeimpien kansainvälisten ympäristöstandardien mukaisesti. Haluaisin vielä kerran kiittää arktisia parlamentaarikkoja mahdollisesta saada raportoja tästä erittäin tärkeästä aiheesta ja siitä syystä olla saanut myös mahdollisuuden esittää omia näkemyksiäni siitä, mikä on kestävää pyyntiä. Otan mielenkiinnolla puheenvuoroja jatkokeskustelussa ja toivon, että kaikki esittävät eri, eh, esittävät eri näkemyksiä ja kokemuksiansa kestävästä eh, eh, elollisten luonnonvarojen hyödyntämisestä arktisella alueella. Kiitoksia. I want to thank Ms. Rosen for her uh, report. Kiitoksia paljon raportistanne, joka koski siis elollisten luonnonvarojen kestävää hoitoa ja hallintaa arktisella alueella. Nyt meillä olisi aikaa sitten näkemysten vaihtoon. Ainakin kolme delegaattia on pyytänyt puheenvuoroa. Ja ensimmäinen heistä on herra Erik Sivertsen Norjan parlamentista. Olkaa hyvä. Madam Chair, colleagues and friends. Arvoisa puheenjohtaja, kollegat ja ystävät. Kestävyys on äärimmäisen tärkeä asia, kun puhutaan elollisten luonnonvarojen hallinnasta ja hoidosta arktisella alueella, mutta mitä se sellainen kestävä hallinta on? Miten löydämme oikean tasapainon kalavarojen ja merinisäkkäiden verottamisen välillä ja kuinka voimme kehittää öljy- ja kaasuresursseja, kun samanaikaisesti varmistamme elollisten luonnonvarojen tulevaisuuden. Kuinka varmistamme legitiimit oikeudet, jotka arktisen alueen alkuperäiskansoille kuuluu ja jotka joutuvat kilpailemaan teollisuuden kanssa. Ensinnäkin Verottaminen täytyy perustua, tai uusiutumien luonnonvarojen verottaminen täytyy perustua tieteeseen eikä moraaliin tai tunteisiin. Meillä täytyy olla sama perusta päätöksenteolle. Toiseksi kansainvälisiä sopimuksia täytyy kunnioittaa. Alkuperäiskansojen oikeus metsästä, kerätä ja myydä tuotteitaan täytyy pitää voimassa. Maankäyttöoikeus, esimerkiksi laiduntamis, alueiden käyttö poronhoidossa täytyy olla oikeus, jota kunnioitetaan, kun uutta teollisuutta kehitetään. Kalastussopimukset ovat yhtä tärkeitä valtioiden välillä ja tuen täysin julkilausuma luonnosta, jossa kehotetaan lähempään yhteistyöhön arktisten alueiden maiden kanssa eloperäisten luonnonvarojen hallinnoimisessa. Kun veden taso arktisella alueella, tai kun vesi arktisella alueella lämpenee ja meriveden taso laskee, niin kalakannat liikkuvat uusin tavoin yhä kauemmalle pohjoiseen. Ja sen takia tarvitaan läheisempää yhteistyötä näillä esiin tulevilla kalastusalueilla, jotta voidaan kestävyys taata. Me tarvitsemme kestäviä kiintiöitä ja äh, relevantteja valvontamekanismeja. Kuten kuulimme, Norjan valtiosihteeri puhui tuossa edellä, että Norjan hallitus on kehittänyt tällaisen integroidun hallinnointisuunnitelman mm, valtameren alueelle. Ja tässä mm, yritetään sisällyttää kaikki intressit mukaan tähän koko meren ekosysteemin kattavaan hallinnointijärjestelmään. Tämä suunnitelma on dynaaminen ja sitä päivitetään jatkuvasti. Ja tällä varmistetaan, että kyseessä ei ole pelkästään menneiden saavutusten varaan rakentuva toiminto, vaan se on päivitettyä ja tämän päivän haasteet huomioon ottamaa. Täytyy ottaa huomioon, että tämä on vaativa toimenpide, erityisesti kun yritetään tasapainottaa kalatalouden, öljytalouden ja kaasutalouden intressejä, mutta uskon, että tämä on paras tapa päästä eteenpäin tällä ö, tiellä. Kiitoksia. Haluaisitteko nyt reagoida tähän puheenvuoroon? Ei näyttäisi olevan reagointitarvet, joten täältä podiumilta sitten. Minä haluaisin tehdä tämän kommentin, että tämä integroite hallintosuunnitelma on erittäin vaativaa. Siihen menee valtavasti aikaa ja se eh, vaatii hyvin paljon resursseja, ei pelkästään se, että saataisiin perustutkimusta aikaiseksi, mutta saataisiin myös vuorovaikutusta aikaiseksi paikallisten yhteisöjen ja eri sidosryhmien kanssa. Mutta haluaisin todeta, että tämä prosessin sivuvaikutus on, että suuremmassa määrin saamme yhteisen pohjan ja yhteisen yhteisymmärrystä aikaiseksi ja kaikki, jotka ovat mukana tässä prosessissa, oppivat. Eli se on tämän opetuksellinen kokemus. Ja se merkitsee sitä, että päätökset ovat legitiimimpiä, koska lopuksi on tiettyjä konflikteja eri intressien välillä, mutta kaikkia on kuultu ja se on tämän ajatus tässä hyvin laajassa puitteistossa. Ja seuraavaksi puhujan listalla on Kauri Hoigod Färsaarilta, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät arktiset ystävät, nimeni on Carford Harford. Minut valittiin tämän länsi Pohjoisen neuvoston varapuheenjohtajaksi viime elokuussa. Ja tämän, tärkeä te- tämän neuvoston tärkeä tehtävä on toimia yhteistyöelimenä Färsaarten, Grönlannin ja Islannin välillä. Ja elokuussa korostettiin tämän Länsi-Pohjolan neuvoston ja Rio-julistuksen välistä tärkeää yhteistyötä niin, että kehitys voitaisiin taata kestävällä tavalla. Ja tämä tietysti sisältää ajatuksen siitä, että kaikki elolliset luonnonvarat otetaan tähän mukaan, niin linnut, kalat kuin mm, nisäkkäätkin. Kalastus on osa Länsi-Pohjolan taloutta ja se on luonteenomainen piirre näiden kolmen kansallisuuden välillä ja niiden alkuperäiskansojen välillä. Länsi-Pohjolan maiden yhteinen piirre on se, että ne ovat saarivaltioita ja sijaitsevat Pohjois-Atlantilla. Ja se perustaa, ne perustavat taloutensa pitkälti kalastusvarojen ja valaanpyynnin tai hylkeenpyynnin ja linnunpyynnin kestävälle harjoittamiselle. Ja tämä on kiinteästi yhteydessä kulttuuriin ja yhteiselon luonnon kanssa. Ja sen takia haluan korostaa, kuinka tärkeää on tunnustaa sekä Länsi-Pohjolan alueen erityinen status ja näiden valtioiden suvereenit oikeudet käyttää eloperäisiä luonnonvaroja hyväksi kestävällä tavalla omissa taloudellisissa ympäristöissään. Euroopan unionin hyljetuotteiden myyntikielto EUn yhteismarkkinoilla on inuittien vastustuksesta huolimatta kaivanut maata Grönlannin talouden jalkojen alta Siellähän monet perustavat toimeentulonsa nimenomaan hylkeenmetsästykseen ja sen jalosteisiin. Hylkeen nahkatuotteiden myyntikielto on muodostunut kynnyskysymykseksi Islannin mukaan tulolle EUn jäseneksi ja myöskin balaan pyyntikysymys. Valtiot eivät miten nämä kaupalliset esteet, miten se, miten se vaikuttaa meriresursseihin ja siis näiden valtioiden talouteen? Kun näitä resursseja hyödynnetään niin eh, me noudatamme aina kansainvälistä lainsäädäntöä. Kun tämän totesin, totesimme, neuvosto haluaa eh, kuitenkin, että valtiot itse päättävät omista resursseista ja resurssien hyödyntämisestä omissa talous- omilla talousalueilla, samalla kun pidetään kiinni pyytäjäkansojen oikeuksista ja velvollisuuksista ja myös kaikkien mm, velvollisuutta noudattaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Tämä pitäisi myös nähdä siinä valossa, että ilmasto on muuttumassa, joka muuttaa myös normaalia meren, merien kalakantojen kalakantoihin, esimerkiksi makrilliin pohjoisilla vesillä. Nämä muutokset voi aiheuttaa huomattavia muutoksia olemassa oleviin eläviin resursseihin ja samalla tulee uusia laikkeita tälle alueelle ja se voi myös johtaa uusiin tuloihin. Ja siis, jotka ovat seurasta näistä muutoksista, jotka jo mainitsin. Neuvosto tunnustaa kaikkea onnen ja ottaa huomioon sekä alueen ainutlaatuiset olosuhteet ja kansainvälisen lainsäädännön kaikissa suhteissa Länsi-Pohjolan maiden osalta. Hyvät ystävät, lopuksi minä haluaisin korostaa sitä, että Färsaarten kalastusministeriö järjestää konferenssin pohjoismaisista meristä ja sen nimi on The Seas of the Future. The Sea is the Future. Se on korkean tason foorumi, jos, joka käsittelee äh, haasteita, jotka koskevat kalastusvaltiota Pohjois-Atlantin alueella, äh, kun samalla pyritään kestävältä pohjalta hyödyntämään äh, merien resursseja. Toivon näkevän, näkevämme, näkeväni kaikki teidät konferenssissa lokakuussa. Kiitoksia paljon, herra Ja seuraavaksi puhujalistalla on Evgeni Nikora. Toivottavasti nyt äänsin nimeni, nimenne oikein. Olkaa hyvä. Absolutely correct. Ihan oikein meni. Arvoisat puheenjohtajat, kiitos siitä, että minäkin saan sanoa sanani. Murmanskin alueparlamentin edustajana ole minulla on ilo ja kunnia osallistua tähän parlamentti, parlamentaarikko kokoukseen Äh, äh, pyrimme tällä yhteistyöllä tietenkin parantamaan alueemme elinkelpoisuutta, elinolosuhteita. Mitä tänä päivänä on kuultu, on ihan selvää, että kansainvälinen yhteisö on äh, siirtymässä uudelle tasolle – mitä, mitä tulee äh, luonnon, arktisen alueen luonnonvarojen hyväksikäyttöä ja säilyttämistä. Arktisen alueen tutkimus, äh, tutkimustyö ja ympäristön suojelutyö ovat äh, aivan kärkisijoilla monien maiden toimen, toimintasuunnitelmissa. <clears throat> Öljy- ja kaasurakennelmien hyväksikäyttö on nyt sitten mahdollistunut aivan uudella tavalla uusien merireittien avautumisen ansiosta. Myöskin mannerlaatan rikkauksien esiin kaivaminen on nyt huomattavasti helpompaa <clears throat> kestävällä no, tasolla tämä kehitys on kuitenkin toteutettava niin, että, että ihmisen toiminnan vaikutukset ekosysteemeille ovat mahdollisimman rajalliset. Minä alo- <clears throat> edustan Koolan nimenomaan Murmanskin aluetta. Se on yksi, hedelmällisin maaperi, yksi hedelmällisimmistä maaperistä arktisen alueen teknisen kehityksen ja äh, rakenteellisen kehityksen edistämiselle sekä äh, luonnonvarojen että äh, maantieteen osalta Siinä äh, on kytkeytyneenä koko joukko suuria äh, strategisia äh, hankkeita, joista tärkeimpinä ovat pohjoisen luoteisväylän kuljetuskeskukseksi kehittyminen suurten tank- mahdollisuus käyttää luoteisväylän palveluja koillisväylän palveluja hyväksyttiin tämän vuoden elokuussa, kuten tiedetäänkin. <clears throat> Nyt on selvitettävä sitten näiden alusten käytön vaikutukset ekojärjestelmille ja niiden reittien varrella. Murmanskin alueen talouskehitys e-, 2005 vuodesta lähtien, siis se selonteko, silloin laajettiin. Siinä luotiin luodussa strategiassa <clears throat> pyrittiin hahmottamaan alueen tulevaisuutta niin, että se, siitä muodostuu tiedon, työllisyyden ja arktisen alueen kehityksen keskus, osaamisen keskus <clears throat> arktisen alueen turvallisuus ja kehitys on, on tämän osaamiskeskuksen äh, päätavoitteena. Ensinnäkin tutkimus, mitä tulee tutkimukseen ja koulutukseen, esimerkiksi äh, Kuolan äh, tiedeakatemian arktinen keskus sijaitsee siellä arktisen, arktisen alueen koulutuskeskus, Gazpromin kehittämiskeskukset ja öljyn ja kaasun poraushankkeet. Sitten toinen Äh, asiakokonaisuus, innovaatiot ja teknologia. Äh, ensinnäkin teknologiapuiston perustaminen, äh, merenalaisen tutkimuksen, tutkimuksen keskuksen perustaminen, samoin myöskin sitten tutkimusalusten rakentaminen Ja sitten äh, kolmas äh, äh, tutkimuskeskus on turvallisuus. Yksi tärkeimmistä haasteista on luoda tällainen integroitu turvallisuusjärjestelmä ja strategia, niin että, jotta alueen, alueen väestö ja elin elollinen luonto sitten varjeltuu sekä teknologisista että luonnon katastrofeista ja niiden vaikutuksista turvallisuuskysymyksiin kuuluvat arktisen alueen turvallisuuskeskuksen perustaminen ja se perustuu lukuisille yksityisille yrityksille ja, organisaatioille, jotka Murmanskin alueelle jo toivovat. Murmanskin tukihallinto ja koko joukko muita valtionhallinnon organisaatioja tulee sinne olemaan mukana. Samoin sitten myöskin puolustusministeriön laivastohaara osallistuu äh, meripelastustoimintaan ja sen kehittämiseen. Äh, äh, Venäjän federaatio äh, on päättänyt myöskin kehittää yhteistyömahdollisuuksia naapureiden kanssa koillisväylän järjestelmiä kehittämiseksi ajatellen öljynporauksen ja mahdollisen onnettomuuden seurauksen hoitaminen. Myöskin navigointi ja satelliittijärjestelmät ovat valvat kaiken aikaa ja mahdollistavat sitten onnettomuuden hetkellä tehokkaat pelastustoimet. Tulevaisuudessa Murmanskin äh, äh, akvaario- ja meribiologia tutkimuskeskus äh, voivat muodostaa osan tästä osaamiskeskuksen pätevyydestä. Äh, mitä tulee arktisen alueen turvallisuus- ja tiede, tieteellisen tutkimuksen kehittämiseen, äh, lähti Murmanskin aluehallinnosta. Esimerkiksi Medvedev äh, tästä asiasta sai kattavan selonteon vierailullaan huhtikuussa. Toisen Arctic Murmansk äh, äh, ekotaloudellinen äh, foorum pidetään Murmanskissa lokakuun alussa, jossa, jossa näitä seikkoja voidaan entisestään valaista asianosaisille. Toivon, että, että tästä tutkimus- ja turvallisuuskeskuskesta voi muodostua merkittävä toimija Aran arktisen luonnon suojelemiselle tulevaisuudessa tuleville sukupolville. Thank you very much, Mr. Nikora. Kiitoksia paljon, herra Nikora. No nyt minulla on yksi nimi listallani ja kehottaisin valtuuskuntien edustajia käyttämään puheenvuoroja, koska nyt olisi sille aikaa. Nyt on sitten seuraavaksi herra Hans Korella, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. My... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun nimeni on todellakin Hans Corell ja olen YK aikaisempi oikeudellinen neuvonantaja, mutta olen täällä henkilökohtaisesti läsnä ihan vain tarkkailijan asemassa. Minulla on muutama pointti esitettäväni. Ensimmäinen liittyy ensimmäiseen paneeliin ja valitettavasti herra Chilingarov tässä lähti juuri huoneesta, mutta ihan selvennyksenä vain haluaisin todeta, että YK on tehtäväni kuului kolmen tämän merilakikonvention elimen perustaminen, eli tämän mannerialustakomissio, joka on kaikkein tärkein niistä. Ja todellakaan ei ollut tarkoitus ei ollut tarkoitus todellakaan lippuja kutsua ketään pystyttämään merenpohjaan, koska sillä ei ole minkäänlaista oikeudellista vaikutusta, mutta Venäjän federaatio on todellakin noudattanut ja tarkkaillut hyvin huolellisesti eh, tätä merilakiyleissopimuksen eh, määräyksiä, koska jo pitkään ennen lipun pystyttämistä he tulivat meidän puheillemme tuonne komissioon ja tekivät anomuksen näiden lippujen pystyttämisestä edelleenkin. Tämä komissio miettii näiden lupien antamista tieteellisissä tutkimustarkoituksissa ja uskoisin, että Norja on jo saanut neuvon tuon, tuolta komissiolta ja itse asiassa se on pysäyttänyt toimintansa 75 asteeseen. Mutta samanlaisia anomuksia on tullut jo Tanskalta, Grönlantiin liittyen ja sitten Kanadalta ja USAlta yle, yleensäkin liittyen tuohon Alaskan kannakseen liittyen. Joten tämä selvennykseksi sanottakoon toinen kohtani koskee puhetta, jonka piti herra Karl Falkenbergin ja herra Landsteinin esityksiin. Te olette todellakin keskittyneet lukuisiin sääntelyjä vaativiin elementteihin. Mainitsitte esimerkiksi hiilin, hiilen kaivuun ja kalastuksen ja niin edespäin. Kaikkia näitä täytyy toki hallinnoida ja säännellä tarpeen mukaan. Ja ilman muuta joissakin tapauksissa tämä tarve on jo tullut esiin. Mutta tärkeintä tässä on se, että joka ikinen kysymys kuuluu tiettyyn lainsäädäntöalaan ja tiettyyn maantieteelliseen alueeseen. Ja kun puhutaan esimerkiksi pelastustoimista, niin silloin kyseessä on tietyn valtion alueellinen kysymys. Ja kun puhutaan merenkulkuasioista, niin silloin jokaisella valtiolla on periaatteessa sananvalta asia, asiassa. Ja tällä tavalla pyritetään, pyritään esimerkiksi välttämään alusten törmääminen toisiinsa niin, että niiden reitit pidellään, pidetään erillään. Ja koska täällä nyt olen EUn kutsumana tarkkailijana paikalla, niin olisi väärin olla sanomatta sitä seikkaa, että, että tällainen laiton kalastus maailmassa on merkittävä ongelma ja EUn suuntaan en nyt tässä kritisoi ollenkaan sanoessani, että tällaisia EUn e lipun alla seilaavia aluksia pitäisi valvoa tarkemmin, ei pelkästään silloin, kun ne ovat tuolla muilla merillä, vaan silloin, kun ne tuovat myöskin myöskin saaliinsa rantaan. Tämä on hyvin, hyvin hankala tilanne. Näitte tuossa herra Langsteinin näyttämät diagrammit, ja mehän näemme, että me itse asiassa verotamme tässä kalakantoja tulevilta sukupolvilta, ja tässä on oltava tarkkana. Ja tässä haluaisin viitata sellaiseen äh, harmin, äh, harjoituksen, johon osallistuin aikaisemman amerikkalaisen kollegani kanssa, eli tähän arktiseen hallintaprojektiin. En halua tässä käydä yksityiskohtiin käsiksi, mutta varmasti jos tarkastelette aihetta tuolla verkossa ja googlaatte sanalla Arctic Action Agenda tai Arctic Governance Project, hakusanoilla, niin sieltä löytyy tietoa. No kolmanneksi vielä on ollut mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua, kun ilmastonmuutos mainitaan lähestulkoon joka puheenvuorossa ja aika yksityiskohtaisestikin. Mutta todellakin ilmastonmuutoksesta ei voi puhuta, puhua arktisen alueen näkökulmasta pelkästään, koska sehän ei ole sitä saanut aikaiseksi. Meksikossa esimerkiksi olen keskustellut aiheesta ja olemme todenneet, että no me olemme, kun olimme Meksikossa koko Meksikon kokouksessa joulukuussa, kun olimme, niin siellä puhuttiin arktisista asioista. Ja nyt tällä hetkellä esimerkiksi merenpinnan taso nousee seitsemän metriä. Ja kuinka tämä, mitä tämä tarkoittaa taas sitten turvallisuuskysymysten kannalta ympäri maailman? Minä näkisin, että tämä on todellakin tulevaisuuden turvallisuus- ja rauhan kysymys ympäri maailmaa. Ja toivottavasti Kankunissa onnistutaan siinä, mitä ei onnistuttu saamaan aikaiseksi Kööpenhaminassa. Ymmärrän, että tämä on hankala okainen kysymys ja sitä suuremmalla syyllä tieteen ja politiikan pitäisi yhdistää voimansa ja saada aikaiseksi päätelmiä, koska tässä vaiheessa meidän täytyy toimia tehokkaasti, koska kaikki se, mitä voidaan tehdä arktisilla alueilla, on se, että edetään askel askeleelta ja säännöstellään, säännellään asioita. Olin Ilulisatissa Grönlandissa pohjo, Pohjoismaiden, no more... Pohjoismaiden neuvoston kutsuttuna vieraana. Ja siellä todettiin, että kalakannat liikkuvat pohjoiseen päin, kun ilmasto lämpeni. Ja meidän täytyy tietysti sääntelyn sääntely saattaa ajan myös, joten haluaisin tätä kolmatta elementtiä myöskin ottaa esille Kankunissa. Nimittäin meidän täytyy todellakin ottaa tämä yleinen ilmastokysymys huomioon. Kiitoksia paljon, Sharon Fakir. Uh, thank you, Mr. Correll, for highlighting these. Kiitoksia paljon näitä, näiden asioiden esille tuomisesta. No nyt ehdottaisin, että panelistit reagoisivat joihinkin täällä esitettyihin kommentteihin. Meillä on nyt siihen aikaa ja nyt luultavasti katsoisin, että herra Falkenberg, komissaari, voisi aloittaa. Olkaa hyvä. Thank you. Um, I... Kiitos. Tähän olen huolestunut kyllä. En tästä niinkään keskustelun sisällöstä, vaan lähinnä siitä fokuksesta – minä itse ryhdyn ensin puhumaan itsenäisten maiden oikeudesta päättää sekä uusiutuvista että uusiutumattomista luonnonvaroista ja niiden käytöstä. Mutta tämä teema ei ole kovin suurta vastakaikua löytänyt. Yritin tasapainottaa tätä kommenttiani sillä, että nythän on kysymys pitkälti globaalista ilmiöstä. Ja, ja siihen äh, heitin tämän ilmastonmuutoksen. Äh, Toki äh, se voidaan ulottaa moneen moneen muuhunkin sektoriin. Kuka uskoo saarivaltiot tai muut kykenisivät hallinnoimaan kalakantaansa unohtaa sen, että ihmisen laatimat rajat harvoin noudattelevat tämän planeetan ekojärjestelmien löytämiä reittejä. Ja me, sen mukaanhan meidän näitä varojamme on hallittava. Jos, me se, jos sen teemme epäkoordinoidusti, silloin entisestään heikennämme ekojärjestelmien, ekosysteemien elinmahdollisuuksia ja se, sotkemme kuviot niin, että kaikille koituu vain haittaa. Kuulimme ää, ää, aiemmin linnuista, lintujen muut, muuttomatkoista E, jos me emme huolehdi siitä, että lintujen pesimä- ja talvehtimisalueet ovat asianmukaisessa tilassa, silloin, silloin me jättämme huolehtimatta sitten silloin me riskeeramme sitten menettävämme monien, monet näistä lajeista, jos niiden luontaiset elinolot jollakin tavalla häirintyvät tai vaarantuvat. Eh, eli sitten yhtäältä meillä on ihmisen laatimat oikeudelliset puitteet, mikä on tärkeää, koska se ohjaa kaikkien kansojen toimintaa. Meidän täytyy myöskin muistaa, että, että luonnon itse, luonto itse on järjestänyt vuorovaikutuksen monien ekojärjestelmien kanssa, jotka ekojärjestelmät ja muut biologiset systeemit eivät mitään valtioiden Ähm, rajoja kunnioita. Näin äh, myöskin yhteiset päätökset ovat tarpeen. Äh, kuulin äh, kommentteja integroitujen puitepäätösten tarpeesta. Se on ihan sestään selvää. Me opimme e-, ekosysteemien e-, vuorovaikutuksesta tätä kautta niin paljon enemmän, että olisi sulaa hullutta alkaa lokeroida tätä politiikan tekoa johonkin eh, tätä vaikka kemikaaleihin eh, ja sitten unohtain sinne sama, samaan syssyn sitten sen vaikutukset eh, kaikkeen muuhun kalastukseen, ilmastoon, biodiversiteettiin, miten muihin sellaisiin. Kaikki järjestelmät kytkeytyvät toinen toisiinsa ja niitä, niitä on tarkasteltava kokonaisuuksina ja ja niin ikään muistettava sitten viestiä löydöksemme ja mietteemme suurelle yleisölle. Tämä on hyvän lainsäädännön perusedellytys. Täällä kun Euro- Euroopan parlamentissa nämä sanat ainakin lankevat totaaliseen maaperään. Eli toimivassa, toimivissa, toimivat demokratiat heijastelevat vain äh, kansan yleistä, yleisiä tuntemuksia ja yleisiä näkemyksiä. Ja, ja siihen tämä edustukselliset järjestelmät juuri tähtäävätkin. Eli jos meillä ei ole tietoon perustunutta, valistunutta näkemystä, jonka kanssa yhdessä, jonka, jota voimme sitten kansan syvien rivien mielipiteiden kanssa yhdessä käyttää, Silloin minä pääsen asianmaisiin, asianmukaisiin päätöksiin. Mutta äh, tämä mielipiteen vaihto arktisella alueella ja sen äh, vuoropuhelu sitten taas muiden alueiden kanssa luo varmasti hyvän pohjan parempien päätöksien äh, tekemiselle jatkossa. Tämä onkin viimeinen kommentti tässä vaiheessa Mä olin tätä kritiikkiä Euroopan unionia kohtaan, koska haluamme, että että Islanti linjaa valanpyyntipolitiikkansa Euroopan unionin linjan mukaiseksi. Minulle tämä on ihan itsestään selvä asia. Ei, eihän, sitä, mitä jalkapalloakaan rugbyn säännöin pelata hyvänen aika. Eli jos äh, tulee mukaan johonkin äh, Euroopan unionin kaltaiseen kokonaisuuteen, joka äh, joka rakentuu tietylle yhteiselle lainsäädännölle. Se nyt on sentään ensimmäinen oletus, että se lainsäädäntö ja se järjestelmä on se sitten, jota noudatetaan. Sitä ensi, ensi kädessä lähdetä muuttamaan. Sitten kannattaa vakavistaan miettiä, että kannattaako moiseen porukkaan ollenkaan lyöttäytyä mukaan. Kiinassa aikanaan, kun yritettiin ää, ää, kävellä maailman kauppajärjestöjen yli, tai, tai liittyä maailman kauppajärjestöön, niin, ää, eikä toisinpäin. Eikä tässäkään tapauksessa ää, Euroopan unioni yritä liittyä ää, Islantiin, vaan täsmälleen toisinpäin. Näihin sanoihin päätän puheenvuoron. Kiitoksia paljon. Oikein mukava tämä Islanti-Kiina-vertaus. Pidin siitä kovasti. Ja islantilaiset ovat nyt täällä vaihtaneet merkitseviä katseita keskenään tämän kuultuaan. No haluaisivatko muut panelistit käyttää puheenvuoron? Sofia, ole hyvä. Ei, ei tässä tällä hetkellä ilmeisesti, mutta Erik Langstein, annan hänelle pari minuuttia ja sen jälkeen meillä on sitten vielä puhujolle siellä lisää väkeä. Asia, josta me varmasti sopi, sovimme, on, että tarvitsemme lisää tietoa ja että meidän päätöstemme täytyisi perustua faktoihin. Ja on erittäin tärkeää vahvistaa tämä käsitys tässä keskustelussa. Mutta sitten täytyy olla myös halukkaita vetää johtopäätöksiä kun menemme eteenpäin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Minusta maat, jotka ovat huolissaan siitä, mitä arktisella alueella tapahtuu, ovat erityis, eh, erityisesti vastuullis, eh, joutuvat kantamaan vastuun, koska ilmastolla on erityistä vaikutusta eh, kauas pohjo- pohjoisessa, ja siihen täytyisi kiinnittää erityistä huomiota. Meidän pitäisi myös IMOn piirissä viedä asioita eteenpäin, että Polar Codex saataisiin aikaiseksi ja me joudumme käsittelemään näitä oikeilla areenoilla, jotta voisimme koordinoida näitä eri kysymyksiä. Sitten toisaalta, kun saadaan tieteellinen pohja tai perusta valaan ja hylkeen pyynnille ja sanotaan, että se on sitten kestävältä pohjalta. Se on erittäin ongelmasta norjalaiselta kannalta, ettei tätä tunnisteta ja hyväksytä. Norjalle tämä ei ole kovinkaan suur, suuri tai tärkeä kysymys taloudellisesti. Se on tärkeää niille ihmisille, jotka ovat tässä mukana, vaan tässä on kyse periaatteista. Ja se on myös tärkeää sen takia, että koska se on tärkeä perinteiselle elämistavalle maissa, kuten Kanadassa ja Grönlannissa. Ja on myös erittäin tärkeää, että nämä ja näitä, nämä periaatteet hyväksytään siitä syystä, että mielestäni, jos nämä periaatteet hyväksytään, myös se auttaa myös pääsemään yksimielisyyteen vaikeista päätöksistä, jotka tulevat tulevina vuosina. Ja seuraavaksi sitten Stephen Blaney, Kanadan parlamentin jäsen. Madam Chair. Kiitoksia paljon. Merci beaucoup. Haluaisin esittää muutamia kommentteja, mutta ihan ensinnäkin haluaisin kiintää Sofia Rassenia erinomaisesta esityksestä, joka koski elollisten luonnonvarojen kestävää hoitoa arktisella alueella ja erityisesti sitä, että ihmisillä on oikeus verottaa paikallisia elollisia luonnonvaroja kestävällä tavalla vuodesta toiseen. Tai itse asiassa vuoden sisällä arktinen neuvosto tulee 15-vuotiaaksi. Herra Bolin on ollut tässä tärkeässä roolissa ja uskoakseni arktisen neuvoston on aika saada hieman, hieman ö, täysi-ikäisyyden piirteitä ja saada pysyvä, vakaampi sihteeristö. Tanskahan tuossa mainitsi, että arktisen neuvoston poliittista roolia olisi vahvistettava. Ja yksi hyvä tapa olisi se käynnistää ottamalla tämä meripelastus agendalle ja lopultakin mielestäni Arktinen neuvosto on hyvä työkalu. Ja koska Kanada on arktinen maa myös, niin meidän pitäisi varmistaa, että olemme täällä pohjoisessa eturintamassa, kun näitä asioita edistetään. Kiitoksia paljon. Ja nyt sitten sitten teen samoin kuin parlamentin varapuhemies tässä aikaisemmin, eli kysyn, että jos tässä nyt on ketään, joka haluaisi puheenvuoron käyttää, niin meillä on siihen aikaa. Ja, ja kutsuisin teitä nyt todellakin pitämään puheenvuoroja, sanokaa nimenne, kun, kun jotakin sanotte. If not, um, I suggest... Ellei nyt ole puheenvuoropyyntöjä, And this session briefly. Varmaankin voisimme päättää tämän session pian ja herra Gallagher puheenjohtaja kollegana tässä sanoo muutaman päätössanan. Muutama käytännön asia. Pyytäisin päätöslausuma valikunnan jäsenen ASP 343 kolmeen kokoontumaan tässä jopa varttia yli kuusi, niin pääsisimme saisimme pienen virkistäytymistauon sen ja päivällisen välillä. Me siinä pohdiskemme päätöslauselmaan, konferenssin päätöslauselmaan tehtyjä muutosesityksiä. sitten niin kuin sanottu päivällinen, illallinen pikemminkin jo tässä vaiheessa päivän luvassa tuolla ASP-rakennuksessa tästä sillan yli peru, tuolla pohjakerroksessa Alterio Spinelli rakennuksessa siellä henkilöstöravintolassa tai meppien ravintolassa ja huomenna sitten jatkamme kello 8.30. Haluaisin kiittää kanssa puheenjohtajani hyvin teho, tehokkaasta tavasta, jolla hän velvollisuutensa tänä iltapäivänä hoiti. Ja, ja niin ikään haluan kiittää kaikkia, jotka käyttävät puheenvuoron, erityisesti, erityisesti vierailevat puhujat, e, jotka eivät ole pysyvän komitean jäseniä. Tekin olette siis tervetulleita, jotka ette sitä kirjettä minulta saaneet tänne jäsenten ravintolaan. Illallis. Kiitos.